Mes chers collègues, bonjour. Michele, merci. Allez. Les décisions... No niin, koordinaattoreiden päätökset Eilisillan illan koordinaattoreiden kokouksesta 21. tammikuuta. Kopiot on jaettu. Jos kello 12.30 mennessä ei ole vastustusta, niin katsomme, että päätökset on hyväksytty. Hyvää huomenta. Edustaja Ehtuuk, olkaa hyvä. Good morning. Um... Hyvää huomenta, rouva puheenjohtaja. Minulla olisi yksi huomio. Haluaisin nostaa sen esille. Ne koordinaattorit, jotka olivat koordinaattorien kokouksessa paikalla, varmasti ihmettelevät, että kohdassa neljä liikkuvuuspaketti. Siinä kohdassa sanotaan, että olemme siirtäneet tämän seuraavaan koordinaattoreiden kokoukseen. Tämä ei pidä paikkaansa. Me emme siirtäneet tätä asiaa seuraavaan koordinaattoreiden kokoukseen. Me keskustelimme tästä hyvin pitkään, teemme erinäisiä yhteenlaskuja ja loppujen lopuksi meillä on kolme eri vaihtoehtoa, joista meidän piti äänestää. Oli erilaisia käsityksiä siitä, pitäisikö äänestää vai eikö pitäisi. Ja tilanne oli aika kaoottinen kokouksen loppuvaiheessa ja kukaan ei oikein tiennyt, mitä sovittiin, mutta ei ainakaan sovittu, että tämä siirrettäisiin seuraavaan koordinaattoreiden kokoukseen. Muun muassa sanottiin, että että puheenjohtaja kirjoittaisi kirjeen puhemiestä Jaanille, ja tämä kirje annettaisiin myös puheenjohtajakokoukselle, josta asiasta päätettäisiin. Eli kyseenalaistan tämän esityslistan kohdan ja pyytäisin, että me äänestäisimme tänään tästä vaikunnassa tästä asiasta. Kiitos edustaja Ertug. Onko muita huomioita? Muita kuin ei ole, Ah, Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Odotinkin jo. Eh, voorzitter, ik... Eh, Puheenjohtaja. Minäkin olin paikalla eilen koordinaattoreiden kokouksessa. Se oli aika sekava kokous. No, minä en nyt kuitenkaan muista, että me olisimme tehneet tällaisen päätöksen. Ehkä te voisitte nyt vielä kertoa näistä eri vaihtoehdoista, mutta kyllä 29. päivä tammikuuta meidän täytyy vielä keskustella näistä kysymyksistä. Onko muita huomioita? Edustaja Telitska, olkaa hyvä. Vaikkakaan ette ole aivan täydessä vedossa tänään, niin kuin juuri sanoitte. Olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja. Hyvää huomenta toivottavasti autatte vähän minua tulemaan parempaan kuntoon seuraavien tuntien aikana. Minäkin olin läsnä kokouksessa eilen ja minusta näyttää siltä, että me, me nyt saimme aikaan sekannosta, mikä johtui pohjimmiltaan eri kannoista. Ja on ehkä hyvä sanoa valikunnassa, että pohjimmiltaan kaikki, mistä eilen keskusteltiin tai äänestettiin, mikä liittyy tähän liikkuvuuspakettiin, tilanne oli se, että tulos oli aina tasapeli. Joten me saatamme kenties palata koordinaattorin kokouksessa asiaan, mutta en usko, että tilanne kovin paljon muuttuu. Joten minusta oikea lähestymistapa olisi äänestää asiasta valiokunnassa. Viime kädessähän tämä on meidän velvoitteemme koordinaattoreina. Jos me emme pääse sopimukseen, silloin meidän pitäisi etsiä valiokunnan kantaa ja valiokunnalla on kolme vaihtoehtoa, joista eilen puhuttiin ja jotka myöskin mainitsi kollegani minuutti sitten. En tiennyt, että keskustelu tästä syntyy tänään. Edustaja Liberatski, te saatte puheenvuoron ja sitten myös edustaja Damato. Pieni hetki ensin, Liberatski ja sitten Damato. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys. Eli mistä me nyt äänestämme? Minä en tiedä, eli riittyy koordinaattoreiden kokous oli koodi, äh, kaoottinen. Eli mistä tässä nyt äänestetään? Madame Damato. Edustaja Damato, olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Vastaan myös kollegalle viimeisimpään puheenvuoron. Olen samaa mieltä siitä, että äänestämme niin, että kaikki Tranin jäsenet voivat äänestää näistä kolmesta vaihtoehdosta, eli täysistunto, valiokunta tai kolmas vaihtoehto, eli että kirjoitetaan kirje puheenjohtajakokoukselle. Nythän on enemmistö koordinaattoreista Äh, tässä mukana ja on tehty laskelma painoarvoista. Katsotaan, mihin enemmistö kääntyy ja äh, äänestetään sitten suoraan täällä itse valiokunnan jäsenten keskuudessa. Merci, Madame Damato. Kiitos, edustaja Damato. Ja vielä viimeiseksi, nyt annan vielä puhe, yhden, yhden puheenvuoron. Edustaja Suotoski, olkaa hyvä. E, Madame la Présidente, ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy głosowali to w komisji. To jest bardzo dobry pomysł, e, ale rozumiem... Niin, todellakin liikennevaliokunnassa käsittääkseni tulee viemään jonkin aikaa varmasti tälle äänestykselle, että voimme valmistautua siihen, jos me päätämme äänestää tästä nyt. En usko, että siinä on kovinkaan paljon järkeä joten ymmärrän, että äänestämme, mutta emme varmaankaan ennen 29. tammikuuta. Merci beaucoup. Alors... Kiitos. Muistutan siitä, mitä eilen tapahtui. Eilen koordinaatiokokouksessa liittyen liikkuvuuspakettiin esitin kolme vaihtoehtoa koordinaattorit niitä käsittelivät. Ensimmäinen vaihtoehto oli se, että palautetaan asia liikennevaliokuntaan. Toinen vaihtoehto mennä suoraan täysistuntoon ja kolmas vaihtoehto ilman täysistuntoa ottaisimme selvää, mikä tilanne on. Ensimmäinen vaihtoehto 24 ääntä, kun laskettiin ryhmien äänet. Toinen vaihtoehto täysistunto 24 ääntä. kolmas vaihtoehto kuuluu minun vastuulleni, eli pyydettäisiin täysistunnolta sitä, että otettaisiin esityslistalle tämä aihe niin, että täysistunto sitten päättäisi asiasta. Eli sitähän tässä oli kyse. Nyt kun pyydätte minulta tänä aamuna äänestystä aiheesta, niin henkilökohtaisesti katson, että tämä ei käy koska sitten koordinaattoreiden tekemät kokoukset tällä delegitimoitaisiin. Eli näin ollen tämä ei käy. Toiseksi, pitäisikö äänestää uudelleen äänestys siitä, että mennään täysistuntoon, vaikka sitten liikennevaliokuntaan. Sitä ei noin vaan voida hoitaa, vaan siihen täytyy valmistautua. Eli tänään se ei onnistu. Ja kolmas seikka, toisin kuin edustaja Riquet, joka pitää minua ehkä rouva meinä, sanoisin teille seuraavaa. Tässä liikkuvuuspaketissa kaikkien täytyy kantaa hänelle kuuluva vastuu. Tämä on jo kestänyt liian pitkään tämän asian käsittely. Nyt ei ole kyse siitä, mikä on äänestystulos, miten äänestetään, vaan pikemminkin nyt on kyse siitä, että lähdettäisiin kirje täysistuntoon, eli siis puheenjohtajakokous päättäisi tämän asian käsittelystä. Onko vastalauseita? Edustaja Meisner, olkaa hyvä. Äh, ja ehrlich gesagt. No, rehellisesti sanottuna, kyllähän tässä täytyy olla joku sääntö kaikilla kunnioituksella. No, Kyllähän nyt säännöissä täytyy lukea, mikä on mahdollista, mikä ei, kun te sanoitte, että tämä ei ole mahdollista. Tästä on jo puhuttu niin kauan ja tässä on kysymys myös siitä, että voidaanko neuvotella tästä paketista vielä tällä lainsäädäntökaudella. Ja tässä on kysymys siis myös parlamentin kannasta. Ja kyllä mielestäni pitäisi äänestää mikä on valiokunnan enemmistö. Ja kyllä tämä mielestäni on sääntöjen mukaista, niin kuin edustaja Telitska ja Ertok sanoivat. Jos koordinaattorit eivät saa päätöstä aikaiseksi, niin silloin mielestäni täytyisi kysyä koko valiokunnalta. Ja kaikki ovat nyt työstäneet tätä asiaa niin kauan, vaikka emme edes olisi esittelijöitä tai varjoesittelijöitä, niin kaikilla varmasti on jonkinlainen kuva asiasta myös tänään. Jacob Dalunde, vous vouliez prendre la... Edustaja Dalunde, olkaa hyvä. So, uh, during the Keskusteluissa eilen meillä oli kolme vaihtoehtoa. Yksi, joko siitä äänestysvalikuntaa, toiseksi mennä täysistuntoon tai kolmanneksi lähettää kirje puheenjohtajakokoukselle. Ja minun mielikantani olisi, että olisi outoa palata jallukuntaan takaisin äänestämään samasta ehdotuksesta uudestaan, joten jos me haluaisimme äänestyttää asiasta valikunnassa, sitä ennen pitäisi katsoa kompromisseja, niin että voitaisiin katsoa, voidaanko tehdä muutoksia ehdotuksia, ja sitten äänestää uusista ehdotuksista. Se, että vetäisiin asiaa täysistuntoon ilman, että on kompromisseja, merkitsisi valtaisaa määrää tarkistuksia ja se olisi hyvin sekava äänestys, hyvin vaikeaa, joten minusta meidän tulisi lähettää kirje puheenjohtajakokoukselle ja ilmoittaa, että me emme pääse asiassa lopputulokseen täällä. Je donne la parole à monsieur et à monsieur Edustajat Koch ja Liberatski ovat pyytäneet puheenvuoroja sitten päätämme tämän keskustelun. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärsin niin, että me päätimme, että menettely tavasta ei pitäisi, tai sitä päätöstä ei pitäisi antaa kolmansiin käsiin. Eli me valiokunnan jäsenet, meidän täytyisi päättää, viedäänkö tämä täysistuntoon vai, tai sitten nämä kaksi muuta vaihtoehtoa. Mutta joku me sanomme, että tämä ei onnistu enää tällä lainsäädäntökaudella, me siirrämme sen seuraavalle lainsäädäntökaudelle tai sitten me käsittelemme tätä nyt. Tässä on nämä vaihtoehdot, tästä pitäisi äänestää ja tämän valiokunnan jäsenten pitäisi siitä äänestää. Edustaja Liberanski. Ja sitten keskustelu päättyy. Thank you very much. Kiitos. rakko on pitkälti oikeassa, mutta haluaisin kuitenkin kuulla oikeudellisen yksikön mielipiteen siitä, mikä valinta meillä, vapaudessa meillä on tehdä valintoja, mikä on mahdollista työjärjestyksen mukaan, mikä ei. Ja sitten tehtäisiin lopullinen päätös, jonka pitäisi olla meidän käsissämme. Muistakaa, että me äänestimme kesäkuussa viime vuonna, äänestimme kaksi viikkoa sitten, ja nyt olemme palanneet takaisin viime kesäkuun tuloksiin. Ja nyt haluaisin kuulla oikeudellisen yksikön mielipiteen niin, että lopullisen päätöksen tekisi sitten valiokunta, että se oli valiokunnan vastuulla. Merci beaucoup. Je vais... Kiitos. Tämä keskustelu päättyy. Koordinaattoreiden kokouksessa on tehty päätökset ja silloin kun ne on tehty, niin on tehty. Poikkeus tästä on se, että päätöstä ei ole tehty. Tilanne oli hyvin selkeä. Kaikki totesivat tämän enemmistön tuella, eli liikennevaliokunnan puheenjohtaja lähettää kirjeen puhemiestä Jaanille, jotta puheenjohtajakokous päättää asiasta. Konkreettisesti tämä merkitsee sitä, että liikennevaliokunta ei asiasta äänestä. He, jotka haluavat mennä täysistuntoon, voivat totta kai toimia näin, eli voivat sitten aktivoitua ryhmänsä kautta. Eilen kävi aivan selväksi, että minkäänlaista enemmistöä ei ollut sen tukena, että mentäisiin joko täysistunto tai palautettaisiin asia tänne valiokuntaan. Näin ollen tämä asia on puheenjohtajakokouksen käsittelyssä ja se päättää, tuodaanko asia täysistuntoon vaikka ei. Eilen kun piti tehdä päätös ja enemmistöä ei ollut, niin emme me voineet toimia epädemokraattisesti. Tähän meillä ei ole valtuuksia. Edustaja Ertuuk, ja todellakin tämä viimeinen puheenvuoro. No, tämä nyt oli vähän Maduron tyylistä, mutta... <laughs> Te selititte tämän asian ja herra Dalunde myös, mutta me keskustelemme eilen kolmesta eriävästä mielipiteestä. Ja te sanoitte juuri äskenkin, mitkä nämä kannat olivat. Mutta miksi tämä ei käy ilmi pöytäkirjasta? Se täytyy käydä ilmi pöytäkirjasta, että on kolme vaihtoehtoa. Ja sitten lopputulos on, että te lähetätte kirjeen puhemiehelle – ja jotta se viedään eteenpäin puheenjohtajakokoukseen ja sitten tehdään päätös, kuinka tästä jatketaan. Sen täytyy käydä ilmi pöytäkirjasta. Riippumatta siitä, täällä valiokunnassa on toive siitä, että menettelytavasta täytyisi tehdä päätös. Mielestäni ei ole hyvä sanoa, että äänestys ei ole mahdollista, koska liikennevaliokunnan kokonaisuudessaan täytyisi tehdä tämä päätös, eikä yhden tai kahden kollegan täällä. Monsieur Edustaja Ertug, pöytäkirjaa muutetaan näin ja nämä kolme vaihtoehtoa siinä kirjataan. Iltapäivällä lähetetään kirje puhemiestä Janille Kirjassa korostetaan sitä, että tämä aihe on vast edes sitten täysistunnon eli puheenjohtajakokouksen vastuulla. Tilannetta siis muutetaan näin. Kun pyysitte, että näistä kolmesta vaihtoehdosta äänestettäisiin uudelleen täällä valiokunnassa, niin se ei ole mahdollista en minä halua avata uudelleen tätä keskustelua. Nyt ei ole keskustelun aika. Toki myöhemmin voimme tästä puhua, mutta kun päätöksiä tehdään ja jos enemmistöä ei ole, niin enemmistöä ei ole. Edustaja Pavel Telitska. Anteeksi, mutta minusta tämä ei ole johtopäätös tässä. Emme me ole päässeet sopimukseen tai tehneet päätöksiä. Nämä ovat teidän johtopäätöksenne, jotka perustuvat. En tiedä, onko niiden takana ei enemmistöä. En ymmärrä, mistä nämä, miksi näistä kolmesta vaihtoehdosta ei voida äänestää valiokunnassa. <clears throat> Olen yhtä mieltä siitä, mitä herra Koch sanoi, mitä herra Ertug mitä Liberatski sanoivat ja mitä edustaja Mato sanoivat. Me haluamme päättää valikuntana, mitä haluamme edetä asiaa. Jos me emme pysty etenemään asiaa, sitten asia voidaan viedä puheenjohtajakokoukselle, mutta en ymmärrä, miksi tämä nyt lähetettäisiin, tämä kirja puheenjohtajakokouksessa siirretäisiin asia sen käsiteltäväksi. Tästä nyt puuttuu yksi tärkeä osuus, nimittäin osuus koordinaattorin kokouksen, kokouksen ja puheenjohtajakokouksen välillä, ja se on val, TRAN valikunta, ja TRAN valikunta itse päättää omasta vastuustaan. Minä en voi sopia, hyväksyä tätä lähestymistapaa, ALDE ei hyväksy tätä lähestymistapaa. Päätän tämän keskustelun sanomalla seuraavan. Kuun, kuulen hyvin teidän kommenttinne, herra Telitska, haluatte mennä täysistuntoon. Ja tässä perusongelmana, joka nousi eilenkin esille, laskimme tulokset kahteen kertaan. Ei ollut mitään enemmistöä minkään kannan tukena. Ei, ensimmäisen vaihtoehdon toisen vaihtoehdon. En minä keksi yhtään mitään omasta päästäni. Te olitte paikalla ja sihteeristö laski kyllä ihan paperilla ja kynällä. Kiitos herra Radek nämä tulokset. Eli 24 täysistunnon puolesta, 24 äh, valiokunnan puolesta. Enemmistöä minkään vaihtoehdon taakse ei löytynyt. Termine et je clôt le débat. Äh, päätän tämän keskustelun ja totean vielä. Kyllä tässä täytyy olla jotain sääntöjä mitkä ovat säännöt, jos koordinaattorit eivät pääse sopuun? Kyllä sihteeristön täytyisi tietää ja puheenjohtajan. Kyllä tässä täytyy olla jotain sääntöjä. La règle est très simple. Sääntö on hyvin yksinkertainen. Kun koordinaattoreiden kokouksessa ei ole enemmistöä, niin olisi tarvittu tulos 25-24, jotta jokin kanta olisi voitu hyväksyä, mutta enemmistöä minkään kannan taakse ei löytynyt. Eli sääntö on se, että nyt aihe lähetetään puheenjohtajakokouksen päätettäväksi ja täysistunto sitten viime kädessä päättää. C'est mieux, c'est mieux de voter dans la commission entière si les candidats ne trouvent pas une majorité. C'est que M. Koch a expliqué.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 aivan heti nyt näkemysten vaihdon. Kyse on yhteisistä säännöistä ja ilmaliikenteestä, kun yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista. Sama koskee myös Pohjois-Irlantia. Esittelijä on tässä Pavel Telitska. Sitten toisena esittelijänä Swatowski ja äh, myös Demonte. He kaikki ovat esittelijöitä. Näissä kolmessa aiheessa kyse on siis Brexitistä siinä tapauksessa, että sopimusta ei synny. Muistutan, että koordinaattorit päättivät, että tässä käytetään yksinkertaistettua menettelyä artiklan 50 mukaisesti työjärjestyksessämme. Toimimme seuraavalla tavalla. Joko etenemme ilman tarkistuksia sen jälkeen, kun tänään olemme aiheesta keskustelleet, ja tässä tapauksessa komission ehdotus ilman mitään muutoksia menee suoraan täysistuntokäsittelyyn, jollei sitten eh, riittävä määrä jäseniä tai useampi poliittinen ryhmä tätä vastusta niin, että mukana on vähintään viisi jäsentä. Toinen vaihtoehto on hyväksyä tarkistuksia ja tässä tapauksessa esittelijät ja ainoastaan esittelijät voivat eh, ehdottaa tarkistuksia kaikille transvaliokunnan jäsenille käsiteltäväksi. Ja jollei sitten tietty määrä jäseniä tai useampi poliittinen ryhmä tätä vastusta, eh, he siis edustaisivat tässä tapauksessa vähintään viittä jäsentä. Mikeli, olkaa hyvä, minä puhun nyt. Eli siis vähintään viittä jäsentä katsotaan, että nämä tarkistukset sitten on hyväksytty. Jollei tarkistuksia vastusteta, niin voimme edetä näin ja äänestää valiokunnassa seuraavassa kokouksessamme. Anna välittömästi puheenvuoron äh, edustaja Telitskalle. Hän on yksi kolmesta esittelijästämme tässä aiheessa. Olkaa hyvä. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös siitä, että esittelit sitten tämän menettelyn. Kollegat ovat varmaan iloisia, kun huomaavat, että meillä on tiukka aikataulu, jotta saamme aikaan tuloksen, joka kaikissa näissä tilanteissa saisi enemmistön taakseen valiokunnassa ja tässä talossa. Meidän pitäisi edetä nopeasti, joten haluaisin todeta, että mitä minä haluaisin saavuttaa on yhteistyössä varjoestelijöiden kanssa heidän tuellaan saada sisäkan tekstin, joka olisi sellainen, että esittelijät ja varjoistelijat olisivat siitä yhtä mieltä, niin että tämä saataisiin tämän päivän iltaan mennessä valmiiksi. Itse asiassa meillä on tulossa kokous varjoistelijoiden kanssa ja pyrimme siellä työskennellä niin pitkään kuin mahdollista sanaksemme aikaan tekstin. Tämä on erittäin tärkeää, tällä on huomattavaa vaikutusta, huomattavaa merkitystä ja haluaisin nyt todeta, sen, että tämä ei nyt johdu siitä, että DG Movilta puuttuisi aloitekykyä, vaan että me saamme ehdotuksen aika myöhäisessä vaiheessa. Olen pahoillani siitä, mutta komission eh, taholta olisi voitu havaita, että aiemmin jo, että mahdollisesti oltaisiin tulossa kohti tällaista niin sanottua kovaa Brexitiä. Ja tämä on nyt tulosta siitä, että joku ei ole oikealla hetkellä tehnyt oikeaa päätöstä. Kysymys on siis DG Movista, kysymys on pitkältikin keskeisemmästä tahosta. Sitten vielä toinen asia, jonka haluan mainita aluksi. Meillä oli vaikutusarviota. Minä uskon parempaan säätelyyn, olipa kysymys Brexitistä tai ei, olipa kysymys tiukasta aikataulusta tai ei, mutta me nyt todistamme jo, että monet kollegat ovat toimineet yhteen, yhteisen nimittäjän pohjalta, mitä ovat vaikutukset. Ja tämä ei ole täysin selvää, jos meillä on herra Selmairin kanssa kokouksessa, meillä kerrottiin, että jos komissio tekisi vaikutusarvion, ei olisi Brexitiä. No tämä ei ole riittävä vastaus, koska on varmastikin tiettyjä vaikutuksia. Tämä tästä, mutta vielä kerran sanoisin, että tämä on asia, joka ei ole DG Movin hallittavissa ja haluaisin korostaa erinäisiä kohtia. Ensinnäkin <clears throat> kaikella kunnioituksella brittikollegoani kohtaan, totta kai me kaikki tiedämme, että tapahtuupa mitä tahansa nyt ja Brexit-päivämäärän välillä, minkälainen Brexit tuleekaan, riippuen nyt siitä, tuleeko sopimusta ennen kuin yhdistynyt kuningaskunta eroaa EUsta, me tarvitsemme ratkaisuja ja totta kai kaikki, mikä nyt tehdään, voi myöskin vaikuttaa tulevaisuuden neuvottelukantoja. Tätä taustaa vasten minä pidättäytyisin siitä, että mentäisiin pitemmälle kuin ne vapaudet, jotka katetaan tässä esityksessä. Ja minulla oli mitään aikomusta kielteisesti vaikuttaa neuvottelukantoihin, jos tällaisia neuvotteluja tulee. I think we can cope with. On asioita, joista voi selvitä niin, että ensinnäkin kuluttajat työtyisivät niistä. Kysymys on yhteyksistä ja toiseksi yritykset. Ja haluaisin ottaa esille seuraavat kysymykset ja pitäisin arvossa sitä, että kun tämä on nyt ainoa mahdollisuus meillä ennen kuin mietintö tehdään, saada selvity, selkeytystä komissiolta, on siksi aika lyhytsanainen, koska kaikki ovat massakin lukeneet itse paperin. Eli kysymys on niin sanotusta <clears throat> leikkauk ylärajasta. Eli jos, jos tämä määräys olisi suorasti yhteydessä siihen, mitä sanoin, jos tähän ei tule tällaisella rajaa, silloin se vaikuttaisi tuleviin neuvotteluihin joko yleisen ilmailusopimuksen puitteissa tai ei, mutta näin ei kuitenkaan ole. Teemmepä mitä tahansa. Jos me päätämme tästä ylärajasta, niin se, se joka tapauksessa tuloksen pitäisi pohjimmiltaan sallia sen, että on tietty määrä lentoja ja tietyin vuorovälein, riippumatta siitä, mitä markkinoilla tapahtuu, pitää mielessä, että kysymys olisi pelkästään vaikutusta yrityksiin, vaan myös kuluttajiin. Tätä tapahtuu jo nyt. Ihmiset ovat ostaneet lippuja, he ovat tehneet suunnitelmia, että menevät ulkomaille virkamatkalle tai matkailijoina. Ja tällä on myöskin muitakin vaikutuksia, nimittäin sekä kuluttajiin, yrityksiin ja niin näiden toimintaan samoin kuin myös tietysti matkailualan yrityksiin. Tällä on huomattavaa merkitystä ja uskonkin, että meidän täytyy nyt löytää tie ulos niin, että me emme vaikuta mihinkään näistä. Lyhyesti vielä haluaisin siis selkeytyksiä komissiolta myöskin siitä, mitä tulee omistajuusrakenteisiin. Tämä on avainkysymys, mutta hyvin tärkeä asia, sillä kuten olen voinut nähdä, eri kommenteissa, joita kollegoilta olen saanut, on eri näkemyksiä tästäkin asiasta. Ja tämä tietysti heijastelee sitä, mistä tulemme, minkälaisia lentoyhtiöitä meillä kotimaissamme on, mitkä ovat yritysmallit, jotka me tunnemme, ja on hyvin vaikea eh, tarttua tähän kysymykseen. Ja mitä komissio esittää, on kenties jonkinlainen puolivälin kanta, mutta olen valmis tarkastelemaan sitä. Suurin huolena, joka minulla on, on se, että meihin kohdistuu valtaisa aikapaine ja on melko vaikea ottaa käyttöön minkäänlaista, minkään yrityksen rakenteiden muuttamista näin lyhyenä aikana. Totta kai se riippuu siitä, mikä on liiketoimintamalli, mutta myöskin omistajuusmallin rakenteesta Tämä on siis yksi kysymys, josta haluaisin lisäselkeytystä komissiolta, mikä olisi yksi panos meidän ponnisteluihimme varjoistelijoiden kanssa tänään iltapäivällä. Tämä uh, uh, kiintiöosuudet, tämä on myös asia, jota meidän täytyisi myöskin tarkastella. Täytyy myös viitata siihen, mitä velvoitteita meillä saattaa olla sopimuksissa kolmansien osapuolten kanssa koska tämä ei ole puhtaasti EUn sisäinen kysymys mennä tulevina vuosina ehkä, mutta sitä kuitenkin katso, niin sijaisesti kyllä, mutta ehkä me pitää katsoa sitä tästäkin tältäkin kannalta ja sitten komissiolta niin kuin tiedätte, meillä on täällä päivämäärä, joka on lyöty lukkoon, mutta jos me katsomme muita ehdotuksia, jotka liittyvät lentoliikenneturvallisuuteen muutaman minuutin kuluttua, huomaatte, että siinä ei ole mitään päivämäärää. Joten kysymys kuuluukin, mikä on tämän luonne, ja minä ymmärrän, että tämä on myös, vaikka tässä on muitakin ulottuvuuksia, mutta yksi niistä on sellainen, joka liittyy neuvostoon, koska meillä on kysymys toimivallasta mahdollisesti. Kenties joudumme käsittelemään tätä asioissa lähitulevaisuudessa – mutta minä en ole vieläkään varma siitä, että tämä olisi nyt se tapa, jolla me voimme tämän asian hoitaa. Ja vielä lopuksi tukeakseni komission lähestymistapaa kaikella kunnioituksella, niin kuin me tiedämme kyllä, mitä toimivalta on. Tulevaisuudessa meidän pitäisi pysyä mahdollisimman läheisessä yhteydessä yhdistyneeseen kuningaskuntaan lentoliikenteen osalta. Sitä on keskinäistä hyötyä. Ja äh, lähitulevaisuudessa, jos me saamme tällaisen ilmailusopimuksen, äh, tai siis tulee sopimus jonkin puitteissa, niin me varmastikin mahdollisimman pian tekisimme tämän, koska siitä on varmasti hyötyä. Puheenjohtajat tässä olivat tärkeimmät kommentit, jotka halusin tehdä. Mitä sitten tulee siihen, että saisimme kollegojen huomioon kiinnittymään asiaan, niin myöskin varmasti varjoistelijoiden, niin tässä yhteydessä etsin tiettyä heijastusta komission taholta, viety myös sitä, mitä neuvostosta kuuluu. Meidän pitää päästä tässä jonkinlaiseen tulokseen, joka on kumpaankin osapuolta hyödyttävä, mutta odotamme, mikä on tietysti neuvoston kanta. Kiitos, edustaja Telitska. Edustaja Swatowski, olkaa hyvä. Monsieur Zatoski, vous êtes rapporteur, la parole est à vous. Edustaja Swatowski, olkaa hyvä esittelijänä. Okei, okay. okei. Okay. E, dziękuję bardzo, to już teraz wiem. Kiitos. Ensin haluaisin painottaa, että Brexit on suuri haaste yhdistyneelle kuningaskunnalle ja Euroopan unionille. Riippumatta neuvottelujen lopputuloksesta molemmilla täytyy, molempien täytyy valmistautua skenaarioon, jossa ei saada sopua aikaiseksi. Ja tämän luonnoksen tarkoitus on valmistella juuri tällaista tapausta varten. Ja tämä koskee nyt lentoturvallisuutta. Mitä EU-asetuksiin tulee, niin liikenne voidaan hoitaa hoitaa ainoastaan lentokoneella on IASA-sertifiointi. Ja tätä kautta voitaisiin sitten jatkaa lentoliikettä näillä lentokoneilla, jotta voitaisiin taata siirto IASasta niin tämä antaisi operaattorille riittävästi aikaa saada sertifiointi artiklan 63 mukaisesti. Nyt kun puhutaan tästä ehdotuksesta, niin ECRn mielestä ei tarvitse muuttaa tätä kovinkaan paljon. Ja esittelijän minä haluaisin ehdottaa, että me hyväksyisimme sen ilman tarkistuksia. Mutta jos sertifikaatteja pidetään yhdeksän kuukautta, niin se avaisi mm, mahdollisuuden tehdä ehdotuksia tämän ajanjakson pidentämiseksi. Toivon, että me voimme keskustella tästä varjoesittelijöiden kanssa. Tietysti on se ongelma, että ei ole riittävää vaikutusten arviointia, mutta koska on aikapaine, niin tällaisen vaikutuksen arvioinnin tekeminen olisi hyvin monimutkaista. Toivonkin nyt, että teette yhteistyötä ennen kaikkea varjoesittelijöiden kanssa ja odotan teidän kommenttejanne. Kiitos. Kiitos edustaja Demonti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Saman kaltaiset kommentit voin esittää myös tavaraliikenteestä. Eli tarvitaan nopeutettua menettelyä, jotta hyvin nopeasti voimme hyväksyä nämä ehdotukset. Me kaikki haluaisimme eh, vaikutusarvion, mutta aikaahan ei ole. Haluan kuitenkin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta. Tarkoitus on taata perusyhteydet tavaraliikenteelle – kun kyse on yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tietysti olisi ollut parempi, jos olisi toimittu jo aikaisemmin, niin että näissä olosuhteissa ei tarvitsisi Euroopan parlamentin toimia. Aikapaine on kova. Ongelmana on myös se, että tavaraliikenne maanteillä jäsenvaltioissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa tarvitsee Euroopan tason lainsäädännön tukea kuitenkin yhteisön luvat sitten raukeavat, mm-hmm. kun yhdistynyt kuningaskunta eroaa, ja näin ollen Britannian ajoneuvot eivät pääse yhtenäismarkkinoille ja samankaltainen tilanne syntyy myös toisinpäin suhteessa Britanniaan. Eli tarvitaan tilapäistoimia, jotta saadaan säännöt päteviksi tavaraliikenteessä molemmin puolin. Tarkoitus on myös välttää mahdollisesti epävakauttavat vaikutukset yhteyksiin, jotka aiheutuvat Brexitistä. Kyse on siis siitä, että on myönnetty lupia, liikennelupia brittiläisille toimijoille ja niiden täytyy myös vastata unionin sääntöjä. Ennen kaikkea on tarpeen taata oikeudet, vastaavat oikeudet tavaraliikenteen toimijoille myös unionissa silloin, kun he toimivat Britanniassa. Artikla 5 takaa yhtäläiset oikeudet näissä asioissa. Sitten artikla 4, sieltä löytyvät tällä hetkellä voimassa olevat säännöt unionissa. Artikla 5 liittyy oikeuksien vastaavuuteen ja siihen mahdollisuuteen, että komissio voi hyväksyä myös delegoituja säädöksiä. Ja sitten artikla 6 käsittelee kilpailua komissiolla on valvontavastuu, jotta tämä vastaavuus todella toteutuu. Eli kyse on kilpailusta, jonka tulee toimia oikeudenmukaisesti. Ja sitten delegoitujen säädösten vaikutus ja rooli. Luonnollisesti tarvitaan yhteistyötä Euroopan unionin viranomaisten ja yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten välillä. Tarvitaan myös valvontaa. Haluaisin kysyä komissiolta vielä lisäselkeytystä siitä, mitä se tarkoittaa tarvittavilla toimilla, joita pitäisi hyväksyä. Tämä ilmaisu on hieman epäselvä. Sitten artiklassa 5 hän ei vaan artikla kuudessa korjaa puhuja, kohdassa kaksi todetaan, että tarvittavia toimia voidaan hyväksyä. Ja tämä mainitaan myös artiklassa 5 saman muotoilun kautta. Kenties tämä on liiallisen epäselvä ilmaus ja minun mielestäni tähän tarvittaisiin vielä selkeytystä. Luonnollisesti olen käytettävissänne. Tänään iltapäivällä on varjoesittelijöiden kokous ja olen valmis kuuntelemaan kollegoiden ehdotuksia. Kiitos. Merci, cher. Euh, Kiitos arvoisat esittelijät näistä mietintöjen esittelyistä. Ja nyt aivan lyhyesti. Minuutin puheajassa kaikki saavat äh, puheenvuoron. Eli ensin Telitskan mietintö äh, De Grandes Pascual. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. Puheenjohtaja, pahoittelen sitä, että aika on niin vähän, kun tämä on yksinkertaistettu menettely, mutta, mutta on tärkeää katsoa, että pyritään keräämään ajatuksia, että meidän täytyvät että Voisimme saada tästä mahdollisimman eh, nopean etuksen. Minä voisin vain sanoa, säästän muita kommentteja, mutta voisin kuitenkin sanoa sen, että olen viisi havaintoa ja viisi aihetta, josta on huolissaan ensinnäkin tämä viitepäivämäärä sektorista puhutaan, siis sekä matkailu että ilmanliikenne, niitä kosketaan kaikkia yksi asia. sopimus, joka EUn ja Iso-Britannian välillä. Toinen kysymys, johon on kyseenalainen toiminta tulee lentoihin, joissa on yhteinen koodi. Ja tämä liittyy siinä tuhannet yhtiöt joutuvat siirtymään toisen yhtiön koneeseen tästä ilmoittaa. Välttämättä merkitsee lisätaakkaa yritykselle myöskin. Tämä vaikuttaa sektorin toimintaan kolmanneksi. Tämä ehdotus että miten mitään kuntien niitä sellaiset kahdenväliset sopimukset, joista komissio estää fyysisen kuningaskunnan kanssa. Tässä komissio säätelee liikenneoikeuksia ja kun tiedämme, se on asia, joka kuuluu kansallisen toimialan piiriin. Ja lopuksi, mitä tuluu omaisuuden hallintaan, Haluaisin pyytää esittelijää ja varjoesittelijää töitä, katsoa työtä, että ottaisivat myöskin tämän kysymyksen kohtaan, nimittäin tämä on keskeinen kysymys, koska se vaikuttaa eurooppalaisiin lentoyhtiöihin. Ei voisi olla järkevää sopea nykyistä lainsäädäntöä näin joustamattomalla tavalla lentoliikenteessä kuin EUn ja Esivaltioiden välillä, mitä tulee kansan oikeuksiin, joten meidän on avoin kuuleminen, jolla saa paremmat säännökset 2008 2008 ja tämä asia pitäisi katsoa vaikutuksia, joten mikä vaikuttaisi järkevältä on se, että ehdottaisin, että, että jatkettaisiin nykyisiä voimassa olevia lupia vuoden ajan ja sitten siihen asti, kunnes tämä tulee voimaan. Toivottavasti pääsemme lopputuloksiin tästä asiasta valiokunnan sisällä. Kiitos herra de Grandes Pascual. Tiedän, että tämä on turhauttavaa, mutta aika ei todellakaan ole, eli pitäkää kiinni minuutin puheajoistanne. Edustaja Foster, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Voipa olla, että minäkin ylitän puheaikani puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Olen samaa mieltä lukuisista seikoista, joita esittelijät edelliset puhujat nostivat esille ei ole otettu huomioon sitä, että liikenne kasvaa tänä vuonna noin 6 prosenttia. Tähän on jo valmistauduttu eurokontrollissa, jäsenvaltioissa, lentoyhtiöissä, lentokentillä, matkayrityksissä ja niin edelleen. Eli lomakaudet on jo myyty. No, ryhtykääpä nyt sitten soittamaan kuluttajia lävitse ja ilmoittamaan heille, että lomat on peruttu. Hyvää tietoa on nyt välitetty komissiosta meille tuilta ja tästä TUI on hyvin arvostettu yritys ja se on äärimmäisen huolissaan. Viisi lentoyhtiötä Belgiasta, Alakomaista, Ranskasta, Ruotsista, Hollannista ei mahdollisesti enää saa operoida niiden sääntöjen mukaisesti, jotka nyt on päätetty. Minä toivon, että emme joudu tähän jamaan. Haluaisin erosopimuksen, mutta todellisuutta on kuitenkin se, että Viisi miljoonaa ekstra paikkaa on kesälle varattu ja neljännes miljoona menee Espanjaan ja yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Haluatteko nyt kertoa sitten espanjalaisille matkailuneuvostoille, että lomat perutaan, vaikkakin matkakin on jo varattu. Ei tämä ole oikea tapa toimia. Ja sitten lopuksi vielä, myös yhdysvaltalaisilla on tässä oma näkökantansa ja he ovat oikeassa. Meillä on ilmailualan sopimus, mutta oikeastaan koskaan valvontakysymyksiä ei ole ratkaistu. Amerikkalaiset ovat tyytymättömiä näkemäänsä. He katsovat, että teidän ehdotuksensa rikkoo Open Skies-sopimusta sekä sen hengen että kirjaimen kautta. Ehdottaisin vain, jos sopii, arvoisa komissio, että palaatte vielä uudemman kerran tätä aihetta. Me kuitenkin kaikki olemme samalla puolella. Me haluamme pitää asiat yksinkertaisena, me haluamme erosopimuksen, jotta kaikki tämä vältetään, mutta äh, nyt täytyy käsitellä käytännön näkökulmia. Tämä on aika monen petty, pettymyksiä aiheuttava aihe komissiosta ja näin on ollut jo vuosikausia. Jos kaikki puhuvat kaksi minuuttia, niin aivan varmasti meillä menee tässä kello 15 saakka. Ei tämä ole helppo tilanne. Eli menette suoraan vain asiaan, villakoiran ytimeen ja pidätte huolen puheajan kunnioittamisesta. Edustaja Darlunde, yksi minuutti. Thank you. I will, I will compensate. Kiitos. Kompensoin hieman. Puhun erittäin lyhyesti, kun tarkastelin yleisesti näitä ehdotuksia, niin olemme komission kannan kannalla, vaikkakin ehkä olisi pitänyt antaa mahdollisuus tarkastella tätä hieman aikaisemmin, että meillä olisi ollut enemmän aikaa. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Ja sitten menemme suoraan Suotovskin mietinnön asioihin. Ja tässä puheenvuoron saa edustaja Kerold. Olkaa hyvä. Yeah, vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on hyvä, että komissio sen jälkeen, kun valitettavasti sopimus on syvä, hylättiin Britannian alahuoneessa, on nyt käsittelemään Brexit-kysymyksiä. Tämä ehdotus, minun pitäisi täällä nyt puhua, joka liittyy liikenneilmailu turvallisuuteen, ei olekaan kovin kiistelty, mutta tähän mennessä en ole voinut puhua kaikkien eturyhmien kanssa tästä asiasta. Siksi olisin varovainen omassa arviossani, mutta kuitenkin lyhyesti se, että pidetään kiinni turvallisuusstandardeista silloinkin, kun Iso-Britannia eroaa ilman erosopimusta EUsta, on minusta erittäin tarpeellista. Kuitenkaan ei suurta eroa saa syntyä syntyä suurta eroa, koska ne voisivat johtaa ongelmiin, mitä tulee eurooppalaiseen lentokoneita valmistavaan alaan, eli tämä voisi vaikuttaa työpaikkoihin. Joten komission ehdotus kiitettävällä tavalla pohjimmiltaan ja sinne miten se on muotoiltu, lähtee liikkeelle olemassa olevasta lainsäädännöstä. On välttämätöntä, että Iso-Britannia myös Brexitin jälkeen pitää olemassa olevista lisensseistä ja turvallisuusstandardeista, mikä on tärkeää myös ajatellen toiminnallista yhteensopivuutta vastaisuudessa. Ja haluan, on tärkeää, että siinä tapauksessa, kun iso on aikanaan kolmas maa, niin silloin se sitten näitä sovelletaan ECAn puitteissa. Kiitos edustaja Zemke, ei ole paikalla. Mikki? Edustaja Zemke ei ole paikalla. Sitten edustaja Van Miltenborg. Ah, Hänkään ei ole täällä, mutta Telitska puhuu hänen puolestaan. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, uh colleague uh, cannot be here. Kiitos puheenjohtaja. Kollega ei voi olla paikalla. Pahoittelen tätä, mutta eiköhän tässä onnistuta yhdessä minuutissa. Van Miltenburg toteaa, että oli miten oli, niin on tärkeää, että EU on valmistautunut kaikkiin skenaarioihin. Tarvitaan ehdotuksia, jotka mahdollistavat uh, joustavan, sujuvan Eron. Tärkeää tämä on yrityksille silloin, kun ne harjoittavat lentotoimintaa ja voivat toivottavasti jatkaa toimintaansa mahdollisimman joustavasti. Tämä on sekä unionin etu että myös yhdistyneen kuningaskunnan etu. Valmistajia, lentokonevalmistajia on rajallinen määrä. Näin ollen olemme tässä keskinäisesti riippuvia, riippuvaisia ilmailun turvallisuus on säilytettävä siinäkin tapauksessa, että Britanniasta tulee kolmas maa. Ei voi olla niin, että säännöt johtavat siihen, että heikennykset tapahtuisi ilmailun turvallisuudessa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Taylor, olkaa hyvä. Ah, e, ja GUEsta edustaja ei ole paikalla. No sitten Monten mietintö ja varjoesittelijät. Edustaja Kloon, olkaa hyvä. Good. Thank you very much. Um, thank you. Kiitos. Kukaan ei varmasti haluaisi käsitellä tällaista asiakirjaa. Toivottavasti emme sitä tarvitse, mutta kuitenkin meillä täytyy olla suunnitelma. Ennen kaikkea mitä tieliikenteeseen tulee ja tieliikennekuljetuksiin. Mielestäni tässä jotakin käsitteitä täytyy vielä määritellä juuri esimerkiksi ähm, Irlannin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä ja myös mantereen välillä. Eli tässä tarvitaan tarkempia määritelmiä. Esimerkiksi transit-liikenne, joka käyttäisi, käyttäisi maasiltoja e, e, Eli jos tässä olisi transitliikennettä esimerkiksi Irlannin kautta, niin tätä täytyisi vielä tarkistella ehkä iltapäivällä kokouksessamme. Ja myös kabotaasi on jota täytyy tarkastella. Meillä täytyy olla turvalausekkeita tässä yhteydessä, jotta me voimme taata sen, että se on EU-lainsäädännön mukaista. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kiitos. Edustaja Swatowski, olkaa hyvä. Sur le rapport de Madame Demonte. Demonte mietinnöstä. W naszej ocenie, w ocenie grupy EKR, najważniejsze jest w tym kontekście umożliwienie wykonania... Meille ECR-ryhmälle se, mikä on tärkeintä, on mahdollisuus tarjota kaikkia palveluita liikennesektorilla Brexitin jälkeen kabotaasia, kauttakulkupalveluita. Meillä ei pitäisi olla mitään esteitä markkinoille pääsyssä, koska muuten eri yhtiöt tulevat kärsimään etenkin ne, jotka tarjoavat palveluita Isossa Britanniassa. Ja toinen tärkeä kysymys on bussipalvelut, linja-autoliikenne. Meillä on sopimus ja näistä, mutta kun Brexit tapahtuu, Iso-Britannia lakattaa olemasta osapuoli näissä sopimuksissa – ja se merkitsee sitä, että matkustajien kuljettaminen ei ole enää mahdollista, koska ei olisi oikeus perustaa tälle, mikä on tietysti erittäin ikävä yrityksille, jotka tarjoavat palveluita, joten kun tapaamme iltapäivällä, toivottavasti saamme tämän ratkaistua. presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää komissiota siitä, että sen rooli on hyvin mutkikas, sillä varmastikaan kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan, ja kuitenkin komissio on velvoitellinen tekemään esityksiä tulevaisuudesta, joka on epävarma kaikille eh, osapuolille, kun tulee monet nähdä näinä päivinä ja näinä viikkoina. Meillä on käsittääkseni myöskin joka tapauksessa vastuuta edetä niin, että huolehtia siitä, että säilyy turvallisuus tällä sektorilla ja ei saa olla esteitä eikä tämä voi saa myöskään vaikuttaa kielteisesti taloudelliseen toimintaan, myöskään sosiaalisiin oikeuksiin ihmisille osalta, jotka työskentelevät tällä sektorilla, eikä tämä myöskään vaikuttaa yrityksiin. Olipa kysymys toimintaa, jotka ovat ennaltaehkäiseviä silloin, kun harjoittavat tavallista liikennettä Iso-Britanniaan, tai jos on kysymys monenkeskisistä luvista, joista ei ole suunniteltu tällaisia tilanteita varten, mutta on tärkeää, että velvoite, joka meillä on, toimintavälisessä yhteistyössä on saada aikaan tulos, joka on mahdollisimman hyvä, jotta voidaan välttyä erilaisia ongelmallisia tilanteita. Kiitos, edustaja Vilho. Edustaja Taylor, olkaa hyvä. Uh, thanks, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti. Onpa sitten mitä mieltä tahansa brittihallituksen päätöksestä erota. Minun mielestäni päätös on äärimmäisen typerä ja tuhoava. Kirjattakoon tämä. Joka tapauksessa meidän on varmistettava yhtäläiset toimintamahdollisuudet sekä EUlle että Yhdistyneen kuningaskunnan maantieliikenteen harjoittajille. Rahtiliikenteen vaikutukset huolestuttavat kyllä minua kun ajatellaan valvontaa, tarkastuksia, esimerkiksi elintarvikkeiden ja eläinkuljetusten osalta, niin haluaisin kyllä perehtyä tähän ehdotukseen tarkemmin ja tehdä tarvittaessa tarkistuksia. Kiitos edustaja Seilä. Nyt esittelijät ja varjoesittelijät näissä kolmessa mietinnössä on kuultu. Käännyn nyt komission puoleen. Annan puheenvuoron herra Kornelikselle ja Venerille komissiosta. Olkaa hyvä, komission edustajat, varsin nopeasti, koska me olemme jo myöhässä aikataulusta. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja puhun näistä lentoliikenneteksteistä ja kollegani sitten tästä tieliikenteestä. Ensinnäkin ainoa este ää, tässä saada tämä kontingenssia aikaiseksi on sovitella, koska EU 27 jäsenmaassa Tämä tietenkään ei ole skenaario, minkä me haluaisimme, ja se liittyy päätöksiin, jotka on tehty muualla, ja meidän mahdollisuutemme on sovitella parhaalla mahdollisella tavalla, että ei tulisi vakavia häiriöitä sitten 27 jäsenvaltion välillä. Ja toimenpiteet, jotka astuvat voimaan, niin ne eivät ole lähelläkään sitä, jos tilanne jatkuisi sellaisena kuin se on tänään sisämarkkinoilla. Ja meillä ei voi olla sopimuksia, markkinoille pääsyä ja niin edelleen, joka olisi osana sopimusta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tästä täytyy sitten neuvotella tulevaisuudessa. Jos sopeudutaan tilanteeseen, jossa ei ole sopimusta, niin se on tietysti kaikkien yritysten ja kansalaisten tehtävä Euroopan unionissa. Me olemme tiedottaneet useaan otteeseen kansalaisia ja yrityksiä siitä, mitä tapahtuisi, jos tällainen Brexit astuisi voimaan ja mitä sopeutuksia täytyisi tehdä. Me olemme julkaiseet monia tiedotteita, meillä on ollut tiedotuskampanjoita äh, lentoliikennesektorilla myös EASan tuella ja kukaan ei voi väittää, miten tähän voi valmistautua. Eli tämä on ensimmäinen tehtävä, täytyy valmistautua. Nämä varajärjestelmät astuvat ainoastaan voimaan, jos tahot eivät voi valmistautua tähän tilanteeseen syystä tai toisesta. No ensin nämä turvakysymykset ja mitä valmistautumiseen tulee, niin me olemme kertoneet piloteille, joilla on yhdistyneen kuningaskunnan lisenssi, että he siirtäisivät lisenssinsä muuhun jäsenvaltioon ja tuhannet pilotit ja lentohenkilökunnan jäsenet ovat näin tehneet. Eli nämä varotoimet käsittelevät aivan tietyn tyyppisiä toimia, joihin ei voi valmistautua, kuten esimerkiksi liittyen johonkin lentokoneen osiin, joita ei voisi sitten enää asentaa Brexitin jälkeen, jos ei olisi tällaisia varatoimia. Eli tämä on nyt ainoastaan yksi esimerkki. Mielestäni me olemme pystyneet kattamaan kaikki mahdolliset tapaukset, koska meillä ei ole ollut lisäpyyntöjä tai kommentteja siitä, että pitäisi lisätä vielä jotakin muita kohtia. Mitä neuvosto hallintoon tulee, niin joitakin pieniä korjausehdotuksia, muutosehdotuksia on tehty, jotka eivät sinänsä muuta tätä lähestymistapaa. Ja asiasta keskustellaan neuvostossa myös tänään. Ja ehdotuksemme olisi, nämähän ovat siis vain korjauksia ja selvennyksiä, joita ehkä haluatte vielä tarkastella, niin Ehkä te voisitte mm, hyväksyä tämän tätä kautta sitten koko hyväksymisprosessi helpottuisi. No, mitä sitten markkinoille pääsyyn ja siihen liittyviin varotoimiin tulee? Kirjasin ylös herra Telitskan kannat. Ja me olemme sitä mieltä, että tässä ei pitäisi olla enää mitään lisävapauksia Nämä ovat nämä niin kutsut kolmas ja neljäs vapaus, eli lennot eu ja sieltä pois. Eli nämä sitten neuvotellaan myöhemmässä äh, vaiheessa. Mitä sitten omistajuuteen tulee, herra Telitska nosti myös tämän kysymyksen esille. Mielestämme tämä on aihe, joihin lentoyhtiöt voivat valmistautua. Jo vuonna 2017 nostimme tämän asian esille hyvin julkisesti ja voin kertoa teille, että monet suuret lentoyhtiöt ovat valmistautuneet ja valmistautuvat juuri tähän omistajuuskysymykseen, joten tässä ei ole mitään erityisjärjestelyjä tarvittu eikä tarvita. No mitä sitten liikenne volyymiin tulee, kuulin mitä herra Telitska sanoi, mutta syy tähän on, koska tämä on siis varotoimi, niin tavoitteena täytyy olla se, että kansalaiset pystyvät matkustamaan paikasta A paikkaan B. Ja mitä vuoden 2018 volyymiin tulee, niin niiden, joiden täytyy matkustaa tänä vuonna, he pystyvät sen tekemään myös, jos ähm, Iso-Britannia eroa ilman sopimusta. Tämä siis on ollut lähtökohtana. Ratelitsk mainitsi päivämäärän. Tässä on loppupäivämäärä, mitä markkinoille pääsyehdotukseen tulee. Se on äh, IATAN mukainen. Se on 12 kuukauden päässä. Sitten on tämä turvalauseke, siinä puhutaan yhdeksästä kuukaudesta. Eli jos on sertifikaatti yhdistyneestä kuningaskunnasta, niin sitten voi kääntyä puoleen ja saada kolmannen maan sertifikaatin. Sitten EUn ja USAn välinen sopimus mainittiin ja voin vakuuttaa, että me tulemme kunnioittamaan velvoitteita tämän sopimuksen puitteissa ja muidenkin sopimusten puitteissa tässä yhteydessä ja meillä ei ole viitteitä siitä, että ähm, kollegoilla USAssa olisi eriäviä kanta. Päätän puheenvuoron tähän, rouva puheenjohtaja, vastaan mielelläni vielä kysymyksiin. Ja haluaisin vielä sanoa, että meidän täytyy toimia nopeasti ja pyydämme anteeksi sitä, että teemme tämän ehdotuksen suhteellisen myöhään. Mitä nopeammin me voimme tämän hyväksyä, niin sitä nopeammin jäsenvaltion hallinnot voivat antaa luvan lento yhtiöille ja me odotamme tässä teidän rakentavaa yhteistyötä ja kiitos, että toimitte kiireellisesti tämän asian suhteen ja me olemme valmiita tukemaan esittelijöitä, jos he sitä tarvitsevat. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Olkaa hyvä, komission edustaja. Thank you very much. Kiitos. En toista sitä, mitä Filip jo sanoi yleisseikoista liittyen varatoimiin ja menettelytapaan. Eli on hienoa, että käsittelette aihetta näin nopeasti. Mantie, Manteiden rahtiliikenteessä olemme katsoneet, mikä voisi olla vararatkaisu ja minkälaiset ovat kansainväliset kiintiöt. Meillä on ECMT-järjestö ja luvut vuodelle 2019 ovat riittämättömät. Sen takia olemme tehneet tässä ikään kuin hätäehdotuksen tai varaehdotuksen. Yleisen järjestyksen turvaamiseksi voisimme myöntää sellaisia oikeuksia yhdistyneelle kuningaskunnalle, jotka mahdollistaisivat minimaalisen liikenteen ja perusyhteyksien toteutumisen. Nämä oikeudet kuitenkin olisivat kestoltaan ja laajuudeltaan rajattuja. Aivan konkreettisesti tämä tarkoittaisi sitä, että EU voisi myöntää yksipuolisesti Mm, operaattoreille yhdistyneessä kuningaskunnassa oikeuden kuljettaa tavaraa EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä, mutta tähän asetettaisiin se ehto, että yhdistynyt kuningaskunta antaa unionin toimijoille saman oikeuden ja sen ehdon, että yhdistynyt kuningaskunta kunnioittaa sääntöjä teknisellä alalla, työlainsäädännön alalla, äh, maantieliikenteessä ja varmistaisi yleisemminkin sen, että reilu kilpailu varmistetaan. Mielestämme EU näissä asioissa on yksi ja ainoa alue. Tämä tarkoittaa sitä, että EUn jäsenvaltioissa edelleenkin voidaan käydä kauppaa rajojen ylitse, mutta äh, tämä koskee sitten myös yhdistynyttä kuningaskuntaa ja EUta. Tämä ei vaikuttaisi tämä ehdotus EUn sisäiseen toimintaan. No sitten kysymykset, joita edustaja De Monte esitti. Ehdotuksessa on sääntö, joka antaa komissiolle mahdollisuuden seurata oikeuksien noudattamista. Ja tähän liittyy myös reilu kilpailu ja yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Komissio voi tarvittaessa ryhtyä asian vaatimiin toimiin, jos näin ei olisi. Voimme toki selittää selkeämmin vielä sen, mitä meillä on tässä taustalla äh, ajatuksissa. Tätä ratkaisua noudatettaisiin vain silloin, jos oikeudet ovat todella minimaaliset tai oikeuksia ei pystytä takaamaan. Voi olla niin, että tarvittaisiin myös muita toimia, esimerkiksi ähm, kapasiteetin tai matkojen määrän suhteen. Äh, voisimme ajatella myös tiettyjä operationaalisia rajoituksia. Vastaisin myös edustaja Klunelle. Hän kysyi EUn alueen transitliikenteestä esimerkiksi Irlannimaisilta EU-hun tulisi kattaa. Eli voi olla transitliikennettä EUn alueelta Britanniaan ja taas takaisin EUn alueelle. Ja sitten edustaja Swatowskin kysymys kabotaasista. Kabotaasi ei meidän mielestämme ole välttämätön, jotta julkinen yleinen järjestys taataan. Tällä tavalla ei voida vain taata jatkuvuutta. Kyse ei ole sisämarkkinakysymyksestä niissä olosuhteissa, että saamme uuden suhteen yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kysyitte myös linja-autoliikenteestä. liikenteestä Meillä on Interbus-sopimus ja yhdistynyt kuningaskunta voi liittyä Interbus-sopimukseen kolmantena maana. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Muistutan vain, että menettely on sellainen, että varjoesittelijät, jos tarkistuksia on, joutuvat ne jättämään valiokunnalle ja siis esittelijälle – ennen 24. päivää helmikuuta. 24. tammikuuta on siis määräaika, todella tiukka aikataulu. Ja sitten 24. tammikuuta käynnistyy 10 päivän jakso, jolloin tarkistuksia voidaan tehdä ja ne viedään sitten suoraan täysistuntoon. Paitsi jos joku tätä menettelyä vastustaa. Sitten 4. helmikuuta näistä sopimuksista äänestetään. Mehän kaikki tiedämme, että määräaika on 29. maaliskuuta 2019. Silloin britit ikävä kyllä meidät sitten jättävät, mutta tässä tarvitaan vielä ilmoitus virallisessa lehdessä, eli tämä aikataulutus on otettava huomioon. Mm, tämä nyt Brexitistä. Siinä tapauksessa sitä sopimusta ei synny. Mutta nyt sitten ryhdymme äänestämään. Katson tässä olemmeko, olemmeko päätösvaltaisia. Allez, on ouvre le vote pour... Äänestys käynnistyy. Katsomme, vastaavatko numerot, olemmeko äänivaltaisia. Eli suoraan vastuu vapaus äänestykseen. C'est bon. Allez, on commence par le rapport de Monsieur Frank. Frank eh, Krustin mietintö, aiheena vastuuvapaus. On commence les votes.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 les socialistes. Allez. Voilà. Allez, je ferme le vote. No niin, äänestys päättyy. 35 puolesta, 6 vastaan. Mietintö on hyväksytty. Ja me jatkamme Leontiinin mietinnöllä. Shift Rail Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. No, no, on est sur Shift to Rail. Shift to Rail. Haluatteko lähteä liikkeelle EMSasta? Allez, on commence par l'EMSA. EMSasta. Eli meriturvallisuusvirasto, oletteko valmiina? Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää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 tilanne ei ole selvä tässä kuto, kutoskohdassa. No niin, koneella. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Kuusi. Äänestys päättyy. STllä yksi liikaa. Kuka siellä äänestää ylimääräisenä? No niin, kaikki kunnossa. Tarkistus kuusi Äänestys päättyy.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 Äänestys päättyy. 38 puolesta. Edustaja Leontiini. Meriturvallisuusvirasto lausunto on hyväksytty selkeästi. Ja sitten Euroopan lentoturvallisuusvirasto. Eli nyt kyse on lentoturvallisuudesta. Oletteko valmiina? Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty.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 Attention, le vote est ouvert. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. No niin. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Ja sitten Shift Rail. Tarkistus 1. Puolesta commencer avec César, si il, il vous commencer avec César. Vous savez, hein, que ce soit l'un ou l'autre, ça va être adopté. Hein. No niin, yksi tai toinen, niin kyllähän se hyväksytään joka tapauksessa. No niin, Cesar. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Ja sitten Shift Rail. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koko teksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Kiitoksia. Kiitos näistä hyväksynnistä. Kaikki liittyivät vastuuvapauteen ja virastoihin. No sitten parlamentin neuvoston päätös Ja tässä aika on erity, kyse on erityissäännöistä, täytäntöönpanon määräajasta, aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaimien enimmäispituuteen liittyen. Ja minä olen esittelijä. Tarkistus yksi puolesta. Onko teillä oikea teksti esillä? Oikea paperi esillä pikemminkin? Eli Kari Madellin mietintö. Allez, vous y êtes. Onko nyt oikea sivu esillä? No niin. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten koko teksti. Siitä äänestetään nyt. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Hienoa, edustaja Deli. Ja sitten neuvottelumandaatistakin äänestämme. Neuvottelumandaatti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No pieni hetki vielä. Ja nyt äänestys päättyy. Mandaatti on hyväksytty. Ja me jatkamme. Edustaja Zilen mietinnöllä aiheena kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt. No niin. Tarkistus 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tilanne ei ole selkeä. Eli 37 äänestys alkaa. Koneäänestys. seitsemän ja äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ole selkeä. Ja no vaikkakin luulen, että tämä kyllä hyväksytään, mutta koneäänestys, kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 107 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No niin, tarkistetaan. Tarkistus 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. No niin, 130. Äänestys päättyy.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 Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja sitten kaksi identtistä tarkistusta, 173 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten identtisiä 175 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä, 178, 179 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11, kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi identtistä tarkistusta, 231, 232 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suoraan kompromissiin 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 329. 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ole kovinkaan selvä vaikkakin luulen, että se nyt hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Kompromissi 16, koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Sitten suoraan kompromissiin 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 371, identtinen 35 kanssa, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää. Tulos ei ole selvä. 36, siitä äänestämme koneella, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tulos ei tässäkään ole selvä. No niin. Kompromissi 18 koneella. Les socialistes, vous avez un trou. SNDllä yksi liikaa. No niin, ja äänestys päättyy. Kompromissi 18 on selvästi hyväksytty. Ja sitten tarkistus 383 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 389 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 390 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 391 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 395 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 394 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 396 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 397 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, tarkistetaan. 397. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Selvästi. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 406 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kaksi, kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. No niin, tarkistamme tämän tarkistus 58. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olitte aivan oikeassa. Oli hyvä tarkistaa. Sitten Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta Kaikki kunnossa, eli vastaanet tyhjää, hylätty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ole selvä. Koneella tarkistus 89. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Ja loppuäänestys edustaja Zille mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on selvästi hyväksytty. Hienoa edustaja Zile. Ja vielä yksi äänestys, ihan viimeinen. Les votes ne sont pas terminés. Äänestykset jatkuvat vielä. Vielä keskittymistä hetken aikaa. Kyse on liikenneyhteisön perustamisesta. A. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Et... Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty, hyvät kollegat. Kiitos teille näistä äänestyksistä. Kun nyt odottelemme puheenjohtajavaltio Romanian edustajia paikalle, voimme käydä näkemysten vaihtoa heidän kanssansa mm, rouva ministerin kanssa. Keskeytämme kokouksen kymmeneksi minuutiksi.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

Mes chers collègues, nous allons... Arvoisat kollegat, me jatkamme kokoustamme. Olkaa hyvät. C'est avec un très grand honneur. Minulla on suuri kunnia todeta, että saamme vieraksemme liikenneministeri Rovana Plamin. Hän kertoo meille puheenjohtajavaltio Romanian tärkeistä painopisteistä. Niin kuin tiedätte, tammikuun alusta lähtien Romania on toiminut neuvoston puheenjohtajavaltiona. Äh, puheenjohtajavaltio on hyvin kunnianhimoinen tavoitteineen. Puhumme myös äh, jäsenten prioriteeteista ja liikennekysymyksistä, eli yhteyksistä ja kestävästä liikkuvuudesta. Liikennesektori luonnollisesti, kun se hyvin toimii, vaikuttaa huomattavalla tavalla Euroopan unionin kansalaisiin ja myös yhtenäismarkkinoihin. Näin voimme olemassa olevia eroja eri alueiden välillä pienentää ja investoida massiivisesti TEN-verkkoihin Meillä on todellakin yhteisiä etuja, yhteisiä tavoitteita ja jotta näihin päästäisiin, niin me luotamme hyvään yhteistyöhön puheenjohtajavaltion ja tämän valiokunnan välillä. Toivotan teille onnea puheenjohtajakauden varrelle. Te saatte 15 minuuttia puheaikaa, jotta voitte esitellä puheenjohtajavaltion painopisteet. Tämän jälkeen käymme näkemysten vaihtoa koordinaattoreiden ja jäsenten kanssa – Arvoisa ministeri, olkaa hyvä. Merci beaucoup, euh, madame. Kiitos. Rauha Delli, puheenjohtaja. Arvoisat äh, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Good morning and I would like to... Hyvää huomenta ja voisin kertoa teille, että on suuri ilo minulle olla täällä tänään teidän kanssanne ja esitellä teille Romanian puheenjohtajakauden äh, prioriteetit, tällä sektorilla, joka on yksi tärkeimmistä, eli liikennesektori. Minä kiitän siitä, että sain tämän tilaisuuden. Aluksi haluaisin esitellä yhteyden, asiayhteyden ja yleiset tavoitteet, joita Romanialla on puheenjohtajavaltiona. Me korostamme eurooppalaisia arvoja ja tuemme tätä eurooppalaista hanketta ja meidän tavoitteemme on vakauttaa sitä julkisella politiikalla, joita me yhdessä edistämme. Me me suuntaan menemään kansalaisiin. Meille on tärkeää reagoida Euroopan kansalaisten tarpeisiin ja olla käytännönläheisempiä. Me luotamme reiluun vuoropuheluun teidän kanssanne, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet – ja tietysti myöskin vuoropuheluun muiden Euroopan toimielinten kanssa. Me olemme, me olemme olla nimenomaan yksimielisyyden aikaansaajia ja, ja välittäjiä. Kuten puheenjohtaja sanoi, meidän me olemme asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita, mutta myöskin realistisesti olemme lähestyneet asiaa, koska olemme viedä eteenpäin lyhyen aikana monia asiakokonaisuuksia. kokonaisuuksia ja etenkin niin, että käynnistämme kolmikantaneuvotteluja teidän kanssanne. Ja tämä on realistista siksi, että meillä on monia haasteita, kuten Brexit, Eurooppa-vaalit ja seuraava monivuotinen rahoituskehys. Romanian puheenjohtajakauden motto on kohesio, yhteinen eurooppalainen arvo. Ja tämä tulee olemaan periaate, jolle meidän toimemme kaikilla sektoreilla perustuvat. Meidän puheenjohtajakautemme eh, perustassa on lähestyvä Eurooppa, turvallinen Eurooppa, Eurooppa voimakkaana kansainvälisenä toimijana ja yhteistarvon Eurooppa. Siis nämä ovat neljä pilaria, joille tämä perustaa. Ja tietysti liikenne kuuluu tähän ensimmäiseen pilariin lähestyvä, yhdentyvään Eurooppaan, lähest, toisiaan lähestyvään Eurooppaan, ja me pyrimme samaan aikaan kestävää liikkuvuutta, jonka kautta myös saadaan taloudellista kasvua ja kilpailukykyä aikaan. Liikennesektorilla pyrimme varmistamaan eurooppalaista yhteenkuuluvuutta ja lähestymistä, kestävämpää kehitystä kaikille Euroopan kansalaisille. Tämä voidaan saada aikaan edistämällä yhteyksiä, edistämällä digitaalistumista ja kestävää monimodaaliusta ja tätä kautta lisäten kilpailukykyä. Haluan käyttää tilaisuutta ilmaistakseni kiitollisuuteni edelliselle puheenjohtajakaudelle. Kaikki työmme puheenjohtajakaudella teidän kanssanne yhdessä edistää sisämarkkinoiden parempaa toimintaa ja myöskin sitä, että edetään kohti kilpailevaa kykyistä multimodaalia turvallista liikennettä – ja tietysti pyrimme katsoa, tarkastamaan myöskin ympäristövaikutuksia, liikenteellä on. Me tulemme painottamaan erityisesti lainsäädäntökysymyksiä liikennesektorilla, joita Euroopan komissio on esittänyt viime vuoden lopulla, kuten eh, mitä tapahtuu, jos Brexitissä ei tapahtuu tämä eh, eroaminen ilman sopimusta, eh, marraskuun lopun, maaliskuun lopun mennessä tässä osassa voimme todeta, että Brexit-asioissa, eh, mitä tulee liikenteeseen, on saatu aikaan poliittinen sopimus Euroopan parlamentin kanssa kolmikantaneuvottelussa eilen illalla. Me myöskin olemme pyrkineet saman aikaan edistystä kolmessa liikennepaketissa. Pyrimme saman aikaan sopimuksen maa- ja meriliikenteessä ja infrastruktuurikysymyksissä – ja nyt haluaisin esitellä erityiset prioriteetit liikennesektorilla äidinkielelläni. În domeniul serviciilor de transport rutier. Mitä tulee eh, liikennepalvelujen eh, sektoreihin nimenomaan tielle, meitä kiinnostaa se, että haluamme voida kehot, tehostaa liikennettä suuntautuen siihen, että katsotaan mikä on markkinoiden tilanne ja pyritään vähentämään perusteettomia toimia. Tämä ennen kaikkea hyödyttäisi kaikkia toimia tällä sektorilla. Meidän täytyy parantaa työskentelyolosuhteita, meidän säilyttää korkea turvallisuuden taso tieliikenteessä ja meidän saadaan lisää tehokkuutta siinä, miten sovelletaan ja valvotaan normeja tavalla, joka ei ole syrjivä. Tämä täytyy olla osa tällaista sosiaalista pakettia ja markkinapakettia ja liikenne liikkuvuuspakettia. Komissio on tässä esittänyt asioita hyvin yleisesti tämän osalta. Mitä tulee sitten parlamentin keskusteluihin, olemme valmiita käsittelemään näitä kysymyksiä teidän kanssanne. Samaan aikaan meidän täytyy katsoa sitä, miten voisimme edisty, menestyksekkäästi saada aikaan kysymys, joka liittyy vuokra-ajoneuvoihin. Ja on tärkeää, että nekin sisällytetään tähän liikkuvuuspakettiin. Parlamenttihan on jo työstänyt mietinnön tästä kysymyksestä. Puheenjohtajavaltiona me tulemme vahvistamaan sitä, että jäsenvaltiot saisivat aikaan yhtenäisyyttä neuvostossa ja saisimme aikaan neuvottelut teidän kanssanne niin, että me saisimme saatua päätöksen myöskin lainsäädännön tässä kysymyksessä. Sitten tulee turvallisuus on Euroopan unionin tavoite, joka vaikuttaa hyvin paljon kansalaisiin. Tästä syystä direktiivi, joka koskee turvallisuuden hallintaa infrastruktuureissa eh, tieliikenteessä, on kysymys, joka on meille erittäin keskeinen puheenjohtajakaudella. Me olemme nähneet tiettyjä eroja eh, parlamentin ja neuvoston välillä, mitä tulee tämän direktiivin soveltamiseen, mitä tulee miksi merkintään, järjestelmiin. Ja nyt on tulossa kolmikantaneuvotteluja, joiden kautta pyritään samaan aikaan eh, se, että teknisen tason eroista päästään eroon, että saataisiin asia päätökseen helmikuun aikana se, että on määräaika sille, mihin se pitää soveltaa tiettyjä normeja, jotka koskevat ajoneuvoja, joissa on aerodynaamiset hytit. Myöskin on, mein, on tärkeää pyrkiä samaan aikaan tämä asia mahdollisimman pikaisesti päätökseen. Kysymys on aloitteesta, joka huolimatta siitä, että se näyttäisi olevan yksinkertainen, kuitenkin niiden keinojen osalta, joita otetaan käyttöön, voimme vähentää polttoaineiden käyttöä, vähentämään myöskin CO2-päästöjä ja myöskin lisäämme turvallisuutta tieliikenteessä. Toisella puoliskolla puheenjohtajan kautta me, me pyrimme etenemään neuvotteluissa, jotka koskevat eurovinjettiä ja myöskin mm, rautatiematkustajien oikeuksia niin, että pääsisimme eteenpäin asiassa menemään neuvoston puitteissa. Mitä tulee sitten eh, multimodaaliseen liikenteeseen, me pyrimme samaan aikaan sopimuksen parlamentin kanssa ja tällä tavalla myöskin tarkastelemaan direktiiviä, jota käytetään yhdistelmä, joka koskee yhdistelmäliikennettä. Tämä asia on hyvin tärkeä. Ajattelen koko Euroopan liikennesektoria ja me toivomme, että pääsemme mahdollisimman pitkälle eteenpäin seuraavissa kolmikantaneuvotteluissa. Tulemme erityisesti kiinnittämään huomiota toiseen asiaan, joka myöskin tulee vaikuttamaan hiilestä irtaantumiseen, joka on se, että painotetaan sitä, miten voitaisiin edistää sellaisten ajoneuvojen käyttöä, jotka eivät saastuta Tällaisten ajoneuvojen osuutta ottaen huomioon ostot, joita tehdään julkisella sektorilla ja sopimuksista julkiset sektorit ovat tehneet näistä ajoneuvoista. Tätä kautta voitaisiin todellakin saada vähennettyä CO2-päästöjä. Tämä on yksi asia, jolla pyritään parantamaan tilanteen ja tuosta pyrimme parantamaan myöskin liikennesektorin kilpailukykyä. Romanian puheenjohtajakaudella ponnistellaan siihen suuntaan, että neuvosto hyväksyisi yhteisen kannan mahdollisimman pikaisesti. Ja jos te voitte auttaa meitä, pääsemme sopimukseen, eli joskus eh, huh, helmikuun aikana. Sitten digitaalistuminen on yksi asia, jolla voidaan saada tehokkaammiksi liikennepalveluita. Ja sillä on myönteisiä vaikutuksia siinä, että vähennetään Eh, hallinnollista taakkaa, joka koskee toimijoita. Neuvosto tulee tekemään, eh, ottamaan kestämään asetuksen, joka koskee tietoja, joita vaaditaan eh, elektronisessa muodossa. Tätä kautta me toivomme, että me saamme lyötyä yhtenäiset puitteet juridisesti ja voimme auttaa sitä, että saadaan lisää tehokkuutta liikennesektorille niin, että saamme yleisesti vietyä asiaa eteenpäin neuvostossa kesäkuussa. Myöskin digitaalisen sektorilla me käymme neuvotteluja, jotka koskevat sitä, että meriliikenteen osalta olisi yhden lukun järjestelmä, joka koskisi nimenomaan merikuljetuksia. Odotamme myöskin tässä teiltä tukea niin, että pääsemme sopimukseen direktiivistä, joka koskee koulutusta ja sertifiointia merenkulun henkilöstön osalta. Ja toivomme, että voimme saada myönteisiä tuloksia näistä luvista, joita myöntävät jäsenvaltiot ja kolmannet maat. Yksi asia, joka on myöskin tärkeää, on se, että voitaisiin päästä eteenpäin tuntuvalla tavalla niin, että saataisiin vietyä päät käyttökseen äh, TEN-T-verkot, joilla voidaan nykyaikaistaa ja edistää liikenneverkostoja ja käyttää myöskin uutta teknologiaa. Teidän avulla me olemme keskittyneet kohesioon, kasvukykyyn ja kasvuun ja unionin kilpailukykyyn. Sitten infrastruktuuri. Liikennesektori on näiltä osin keskeinen kysymys – ja tätä kautta me pyrimme käynnistämään neuvosteluja parlamentin kanssa, jotta saisimme aikaan poliittisen sopimuksen, joka koskee asetusehdotusta, joka sovellettaisiin verkkojen Eurooppa-yhteydessä, eli sen versiota 2.0. Tämä mekanismi on hyvin tärkeä ja ennen kaikkea meidän tulisi päästä ratkaisuun näiden infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseksi. Yleisesti ottaen me haluamme yksinkertaistaa lupamenettelyjä rakennusprosesseissa ja muissa prosesseissa normatiivisesti, jotka mahdollistavat sen, että voidaan saada päät- saattaa päätökseen täydentää ne niiltä osin tätä TEN-verkostoa, josta on aukkoja ja puutteita. Eli tämä liittyy asetukseen Smart TNT, joka on se tapa, jolla vain yleisesti lähestyä tätä kiireistä asiaa. Eli kun sitten myöskin tämä kellojen siirtäminen vuoden ajoittain on asia, johon tulemme myöskin puuttumaan. Sehän on kysymys, joka vaikuttaa kaikkien kansalaisten elämään. Jäsenvaltiot tarvitsevat kuitenkin enemmän aikaa kuullakseen kansalaisia eri maissa ja myöskin kuullakseen eri talouden sektoreita ennen kuin voidaan tehdä ratkaisu tässä kysymyksessä. Odotamme, että pääsemme tässä asiassa eteenpäin, mutta vasta puheenjohtajakautemme loppupuolella. Tavoitteet ja aiheet, jotka ovat prioriteetteja Romanialle puheenjohtajavaltiona, on kysymyksiä, jotka on valittu niiden asioiden osalta, jotka ovat tulleet esillä. Ajattelen konferensseja ja kokouksia, joita tullaan järjestämään myöskin erityistä kysymyksistä liikennesektorin ympärillä. Samaan aikaan tulee liikenneministerien neuvoston kokous, joka pidetään Bukarissa 27. maaliskuuta ja sen tärkein kysymys tulee olemaan liikenneverkot TNT ja niiden rahoitus. Sitten 28. maaliskuuta on konferenssi koskee TNT, jossa on laajasti mukana myöskin aktiivisia toimijoita liikennesektorilla. 21. maaliskuuta pidämme konferenssin, kansainvälisen konferenssin, joka käsittää käsittelee eh, tieliikenneturvallisuutta ja meille on kunnia järjestää tällaisia tapahtumia ja me toivomme, että te voitte osallistua näihin konferensseihin meidän puheenjohtajakautemme aikana. Neuvosto liikenneasioiden, eh, telekommunikaation ja energian eh, neuvosto kokoontuu 6. kesäkuuta äh, Luxemburgissa. Meillä on hyvin äh, raskas ohjelma tuossa kokouksessa. Me olemme käynnistäneet puheenjohtajakauteemme tietoisena siitä, että meidän on viettävä eteenpäin jatkettava unionin suunnitelmia. Me olemme valmiita käymään keskustelua rakentavasti teidän kanssanne ja muiden Euroopan toimielinten kanssa, ennen kaikkea varmistaaksemme jatkuvuuden ja Euroopan hankkeiden vakauttamiseen niin, että Eurooppa on lähempänä kansalaisia, että se on eurooppalaisesti johdonmukaisempi ja yhtenäisempi ja solidaarisempi ja parantaisi tilannetta tulevaisuutta kannalta. Kiitoksia. Odotan, että saamme aikaan paljon tuloksia Euroopan kansalaisille ja kaikille mm, jotka haluavat käytännönläheisiä ratkaisuja ja vastauksia lyhyen ajan sisällä. Kiitoksia. Kiitos arvoisa ministeri tästä hyvin kunnianhimoisesta, raskaasta työtaakasta ohjelmasta. Kiitos jo näistä ensimmäisestä ilmoituksesta. Nyt avaan keskustelun. Teille esitetään kysymyksiä ja sitten lopussa voitte vastata niihin yhteisesti. Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Mevrouw de minister. Arvoisa rouva ministeri, hyvää huomenta. Sydämellisesti tervetuloa EPP-ryhmän puolesta tänne meidän valiokuntaamme. Tämän on Romanian ensimmäinen puheenjohtajakausi Euroopan unionissa. Toivotan teille menestystä, koska poliittinen tilanne Euroopan unionissa, mutta myös omassa maassanne ei ole kovin yksinkertainen. Suhtaudun erittäin myönteisesti teidän halukkuuteenne saattaa tämä asiakirja päätökseen. Muutama asia vain. Te sanoitte, että te haluatte olla välittäjä eri jäsenvaltioiden välillä. Liikkuvuuspaketin suhteen tämä ei tule olemaan helppo tehtävä. Euroopan parlamentillakaan ei ole selkeää kantaa vielä tästä kysymyksestä. Mutta te ette kuitenkaan puhuneet mitään aikataulusta. Ilmeisesti ainoastaan 15. päivä maaliskuuta asti voidaan pitää kolmikantaneuvotteluja. Sen jälkeen sitten jo valmistellaan vaaleja ja trilogit ovat päättyneet. No sitten te puhuitte kesäajasta ja talviajasta on tärkeää, että markkinat säilyvät yhtenäisenä, koska tämä kysymys voi olla uhka sisämarkkinoille. Te ette puhuneet myöskään Länsi-Balkanista. Infrastruktuurikysymykset tällä alueella ovat erittäin tärkeitä. Voisitteko sanoa mahdollisesti jotain tästä kysymyksestä? Sitten viimeiseksi matkailu. Me olemme liikenne- ja matkailuvaliokunta ja joskus vaikuttaa siltä, että olisi ehkä parempi puhua enemmän matkailusta ja vähemmän politiikasta niin no varmasti turismi Romaniassa olisi teidänkin taloudelle hyväksi. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur, euh, de camp. monsieur Artug, la parole est à vous. Edustaja Ertug. Kiitos. Hyvä ministeri, tervetuloa jälleen takaisin tänne Euroopan parlamenttiin ja sen liikennevaliokuntaan. Tervehdin teitä sosialistisen ryhmän puolesta sydämellisesti ja toivotan menestystä ensimmäisenä puheenjohtajakautena. Varmastikin tulette kunniakkaasti edustamaan maatanne. Minut te mainitsitte nipun äh, prioriteetteja. Valinta on minusta aivan oikea. Te valitsitte sellaiset aiheet ja mainitsitte sellaiset aiheet, jotka todellakin teidän puheenjohtajakaudellanne voidaan saada vietyä päätökseen. Ja siksi onnittelenkin teitä tästä. Meillä on ollut menneisyydessä puheenjohtajavaltio, jotka, jotka ovat halunneet saada aikaan suuria asioita, valitettavasti eivät ole siinä onnistuneet. Tässä mielessä te olette minusta niin asettaneet prioriteetit oikein aikana, jolloin tapahtuvat Euroopan vaalit ja valitsitte ne aiheet, jotka vievät eteenpäin Euroopan unionia, hyödyttävät ihmisiä ja jotka siinä mielessä ovat sellaisia, että niistä voidaan sitä teille kiitos. Meillä on kolme prioriteettia, joita minä pidän erityisesti tärkeänä. Tietysti kaikki ovat tärkeitä, jotka te mainitsitte. Te mainitsitte mainitsitte TEN-T-verkot. TEN-T-verkot ovat luonnollisesti erityisen tärkeitä Euroopan unionille ennen kaikkea ja ajatellen tällaisten reuna-alueen jäsenvaltioiden yhdistämistä muuhun EU-hun on, tiedätte itse, miten vaikeaa on, jos tällaisilla syrjäisemmillä jäsenvaltioilla niitä yhteyksiä, joita ne tarvitsevat. Me tarvitsemme lainsäädäntöä TENTEen osalta. Nyt on ollut 6-7 vuotta siitä, kun oli lainsäädäntöä ja nyt on tarve seuraavalle askeleelle, koska maailmakin on sen jälkeen muuttunut. Seuraavan askeleen täytyy olla sen suuntainen, että vaihtoehtoiset infrastruktuurit, eli siis äh, äh, tällaiset lataus, sähkölatausyksiköt, hybridimuodot, äh, nesteytetty maakaasu, kaikki nämä vaihtoehtoiset energiamuodot, niitä täytyy tukea ja niin ne pitäisi ottaa tämä osaksi TNT-verkkoja, näitä ydinverkkoja, ja mahdollisimman pikaisesti sitovasti. Tämä koskee tietysti yleisesti myös vaihtoehtoisia struktuureja, joiden rakentamista. Ja vielä lopuksi, minä olen kovasti toiminut sen puolesta, että eh, ajomittaripetokset, matkamittaripetokset olisivat sellaisia, että ne menneisyyteen Euroopassa. Teidän maanne kärsee kovasti tästä. Olisi hyvä, jos tälle asialle voitaisiin saada jotakin aikaan neuvostossa, niin että komissio liikkuisi asiassa myös ja tekisi asiasta ehdotuksen. Kiitos. Edustaja Lundgren. Thank you and welcome here. Kiitos. Tervetuloa ministeri Plam. Teillä on varsin lyhyt aika nyt saada aikaiseksi jotakin. Parlamenttihan pian äh, kahden ja puolen kuukauden kuluttua on jonkinlaisessa pysähdystilassa vaalien takia. Minä olen kaikista eniten kiinnostunut äh, tieturvallisuussektorista ennen Äh, tätä hurani täällä. Olen ollut rekkakuskina 30 vuoden aikana ja olen nähnyt, miten tilanne on kehittynyt. Ruotsissa kotimaassani olen nähnyt, miten ruotsalaiset yritykset joutuvat kilpailun takia pois markkinoilta, kun pääasiassa itä-eurooppalaiset kilpailijat tarjoavat sellaisia hintoja, jotka ovat noin yksi, yhden kolmasosan siitä, mitä ruotsalaisen rekan äh, liikuttaminen tiellä maksaa, jotta kaikki sosiaaliturvakulut ja verotus voidaan huomioida. Me häviämme noin 70 000 euroa verotuloina aina kun yksi rekka liikenteestä kilpaillaan ulos. Ja tämä on melkomoinen taakka äh, yrityksille, jotka sitten ajatuvat konkurssiin. Kapotaasi aihe, tässähän kollega tekee hyvää työtä, on äärimmäisen tärkeä. On hyvä, että meillä on kansainvälisiä kuljetuksia kautta unionin, mutta myös kilpailun tulee olla reilua. Tärkeää on se, että kaikki voivat osallistua kilpailuun, mutta kilpailun on oltava reilua. Ei voi olla niin, että jossakin jäsenvaltiossa kilpailu ikään kuin tapetaan vain sen takia, että kilpailu on epäreilua toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta, lähinnä itäisestä Euroopasta. Tämä kapotaasiaihe ei ole kovinkaan suosittu aihe ennen kaikkea Itä-Euroopan jäsenvaltioiden kannalta, mutta toivon, että työstätte tätä reilumman kilpailun ulottuvuutta. Tämän lainsäädännön vaikutukset koskettavat kansalaisia ja kuljettajia, jotka asuvat, elävät todellakin rekkojensa nupeissa kuukausitolkulla, eikä heillä ole minkäänlaista sosiaalista elämää. Eli nyt tarvittaisiin todellakin oikeudenmukaisempaa, reilumpaa kilpailua Euroopan. Kiitos edustaja Lundgren. Edustaja Maisen, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja liberaalien puolestakin sydämellisesti tervetuloa. Täällä minä olen. Niin, kuten sanottua, tämä on ensimmäinen puheenjohtajakautenne. Se on myös hyvin lyhyt puheenjohtajakausi. Ja pidän todellakin peukkuja, että kaikki toimii hyvin. Teillä on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma ja sehän on hyvä osio. Täällä puhuttiin Brexitistä. Minä olin eilen illalla paikalla, kun teidän ensimmäinen trilogi saatettiin päätökseen. Sydämelliset onnittelut, toivottavasti muutkin kolmikantaneuvottelut menevät yhtä, hy, yhtä hyvin. No sitten liikkuvuuspaketti, se on vaikea kysymys, koska se on ongelmallista täällä meillä. Sitten mainitsitte nämä ö, ö, rekkakuskit. Ö, Tämä on vaikea kysymys. Nämä on turvallisuuskysymyksiä. Tietysti tässä on tärkeää myös hiilidioksidipäätös, päästöt. Minulle on erittäin tärkeä yksi asia, jonka mainitsitte. Te puhuitte rautatien liikenteestä ja matkustajien oikeuksista. Olisi hyvä, jos näitä matkustajien oikeuksia työstetään. Se varmasti ilahduttaisi monia Euroopan kansalaisia ja tämä olisi varmasti myös hyvä asia Euroopan vaalien suhteen. Siksi mielestäni olisi erittäin tärkeää, että te pyrkisitte edistämään tätä kysymystä. No sitten äh, TNT ja verkkojen Eurooppa, hyvä, että te aiotte järjestää siitä konferenssin Euroopan laajuiset verkot, verkot, sehän on ydinkysymys, mitä sisämarkkinoihin tulee ja on hyvä, että te nyt saisitte määrärahoja verkkojen Euroopasta, jotta voitaisiin laajentaa näitä Euroopan laajuisia verkkoja. Minä lasken tietysti tässä myös sisävesiliikenteen aina mukaan, esimerkiksi Tonavalla – No sitten vaihtoehtoiset infrastruktuurit, herra Ertog nosti tämän asian esille. No sitten lopuksi tämä on minun kysymykseni, kun te puhuitte kesä- ja talviajasta. Parlamenttihan ei ole tästä asiasta vielä sopinut. Liittyykö tämä kysymys nyt siihen, että parlamentti ei ole tätä vielä saattanut päätöksen, että käsittelette tätä vasta toisella puoliskolla vai tämähän on vaikea kysymys, mutta tämä on kuitenkin erittäin tärkeä monelle Euroopan kansalaisille. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Meissner. Monsieur Kramer. Kiitos, edustaja Kramer. Kaksi minuuttia. Vielen Dank, Frau Minister. Kiitos, rouva ministeri. Täällä minä olen. Vihreiden ryhmän puolesta toivotan teille kaikkia hyvää teidän ensimmäisellä puheenjohtajakaudella minä odotan yhteistyötä kanssanne. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensinnäkin liikenne on ainoa sektori Euroopan unionissa, jossa päästöt ovat nousseet. Jos emme puutu tähän, niin me emme voi taistella ilmanmuutosta vastaan. Se on tarpeellista. Mutta me olemme kuulleet, että Romaniossa yksi kolmas osa rautateistä suljetaan. Onko tämä nyt oikea tapa toimia? Ja miten te puolatte neuvostossa sitä, että puolettaisiin rautatien liikennettä? Tämä oli siis minun kysymykseni. ja Saammeko tarkkoja tietoja näistä Romanian suunnitelmista? koska jos infrastruktuureista luovutaan rautatieliikenteessä, niin se ei ole hyväksi tulevaisuudelle. No sitten Wim van de Kamp nosti matkailun esille. Se on myös tärkeä kysymys. Matkailu on kasvanut vuosittain 20 prosenttia. Täällä puhuttiin Tonavasta. Minä olen ollut Romanionissa ja juuri Tonavan kautta sinne matkustin, mutta kuitenkin osa teistä ovat vaarallisia. Minä en pystynyt esimerkiksi pyörääni kuljettamaan osalla pätkiä rautateista. Eli me olemme suurella enemmistöllä hyväksyneet tämän Euroopan parlamentissa ja toivoisin, että te puoltaisitte sitä ja olisitte myös hyvä esimerkki kotopuolesta, että tämä on mahdollista Romaniassa ja sitten me voimme myös sanoa, että tämä täytyy hoitaa Euroopan laajuisesti, eli kaikilla rautatiepätkillä. Peter Lundgren puhui äh, kuorma-autoista. Eräs romanialainen kuljettaja ajoi ainoastaan Belgiassa, Hollannissa ja Saksassa. Hän nukkui aina omassa rekan nupissaan ja äh, hän sai tästä sitten mm, vain 33 euroa. Tämähän on nyt nykyajan orjuutta. Kyllä tässä pitäisi olla samat oikeudet samasta ty- työstä ja tämän me tarvitsemme. Romanialainen sairaanhoitaja saa Saksassa yhtä paljon paikkaa kuin saksalaiset sairaanhoitajat, mutta tämän täytyy koskea tietysti myös sitten äh, äh, rekkauton ää, Merci beaucoup, monsieur Kramer. Madame Ayutu, la parole est à vous. Grazie, presidente. Edustaja Dajuta. Ah Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministerille. Minulla olisi kaksi aihetta, jotka ovat minulle tärkeitä aiheita. Olen esittelijänä eh, yhteisissä tavarakuljetusaiheissa ja toisaalta eh, tieinfrastruktuurikysymyksissä. Ensinnäkin nämä yhdistelmäkuljetukset. Meillä on tapa, tapaaminen ollut myös Itävallan kollegan kanssa. Ja hänkin totesi, että on tiettyjä painopisteitä ja halutaan saada tuloksia nopeasti. On kuitenkin niin, että neuvosto on oikeastaan käyttänyt koko kauden oman kantansa määrittelyyn. Minä toivon, ja nythän kolmikanta on jo käynnistynytkin, minä siis toivon, että voisimme saada nopeasti päätökseen tämän sopimuksen, vaikkakin aikaa on hyvin vähän käytössä. Kausihan ei ole aivan täysikausi. Jos me haluamme tarjota kannustimia jonkinlaisen mahdollisuuden vähentää todellisia päästöjä liikenteestä koko Euroopan tasolla, niin näin on tehtävä. Romania on puheenjohtajavaltiona hyvinkin taistelutahtoinen ja on kovasti eh, työskentelytahtoa myös nopeutetusti, eli kyllä tästä toivo kyllä eh, herää. No sitten infrastruktuuri ja turvallisuus. Jokunen päivä sitten tapasimme ja nyt mennään sitten kolmikantaan. Toivon, että puheenjohtajavaltiolla on tässäkin aiheessa yhtä lailla tahtoa edetä nopeasti kohti sopimusta. Ei voi olla niin, että tämä lainsäädäntökausi päättyy niin, että emme ole saaneet näitä aiheita päätökseen. En haluaisi, että myöhästyksiä vielä tapahtuisi. Eli tällainen viesti olisi hieno välittää kansalaisille. Kiitos. Kiitos. Edustaja Ajuto. Edustaja Marinescu. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ministeri Plum, te esittelette pitkän painopiste-listan ja toivotaan, että kaikkiin tavoitteisiin todella päästään. Minä omalta osaltani voin tarjota kaiken tuen, mitä tätä parlamentista voin tarjota. Te puhuitte liikkuvuuspaketista. Neuvostossa äänestystulos saatiin aikaiseksi myös tyhjien äänten avulla. Tällä hetkellä reuna-alueilla olevat maat eivät ole niinkään hyvässä asemassa tässä ehdotuksessa. Se on pikemminkin protektionistinen ehdotus ydin-Euroopan, keskeisen Euroopan maiden kannalta. Eli meillä ei ole vielä parlamentissa kantaa, me olemme varsin jakautuneita ja toistaiseksi olemme saaneet aikaiseksi vain sen, että olemme todenneet, että olosuhteita on parannettava näissä reunamaissa. Romania siis äänesti tyhjää asiasta äänestettäessä. Kuitenkin liikenneyhteydet ovat yksi prioriteeteista ja neljä miljardia on äänestetty kohesiopolitiikasta siirrettäväksi verkkojen Eurooppaan. Minulla olisi kysymys tähän siirtoon liittyen ja yleisemminkin rahoitukseen liittyen. Meillähän on ollut vastassamme ongelmia. Mikä on Romanian tilanne tällä hetkellä, kun katsomme niitä hankkeita, jotka tulisi rahoittaa verkkojen Eurooppa-välineestä? Millä tasolla nyt menettely on, jotta hankkeet voidaan todella rahoittaa. Parlamentissa puhutaan siitä, että rahoitus ei ole valmis. Kiitos edustaja Marinescu. Revo Dallon, olkaa hyvä. Merci. Kiitos ministeri, minä olen täällä. Kiitos arvoisa ministeri siitä, että esittelitte Romanian painopisteet. Koordinaattorit jo sanoivatkin, että aikataulu on aika lailla erilainen meillä kuin teillä. Eli me tarvitsemme ne tekstit, joista on jo tehty ehdotus komissiosta, jotta Euroopan parlamentti voi hyvin nopeasti neuvoston kanssa käynnistää kolmikantaneuvottelut. Korostitte jo yhtä näistä teksteistä, nimittäin eurovinjetti. Eli me olemme puhuneet siitä ikään kuin euromaksuna. Parlamentin kanta tässä aiheessa on selkeä. Komissio tukee tätä ehdotusta Ähm, ikävä kyllä neuvoston ilmoittama aikataulu on se, että Koreper käsitteli, käsittelisi tätä ähm, kesäkuussa. Tehän tiedätte, että tässä ei ole mitään erityisiä ongelmia tässä tekstissä. Näin ollenkin olisi hyvä osoittaa, että pystymme viemään asiaa eteenpäin ja voimme nopeuttaa aikataulua niin, että todella kolmikanta käynnistyisi mahdollisimman nopeasti. Ja näin saisimme sitten Koreperin ja ministerien kannan aikaiseksi mahdollisimman nopeasti. Aihetta on käsitelty jo kahden vuoden ajan, aivan niin kuin muitakin tekstejä. Eli nyt todella kannustan teitä pyrkimään eteenpäin tässä direktiivin päivityksessä. Ja sitten toiseksi äh, liikenneyhteydet Euro- Euroopassa. Tuetteko Euroopan parlamentin ehdotusta siitä, että saisimme vastavuoroisuutta markkinoille pääsyssä kolmansien maiden kanssa? Tämäkin on äärimmäisen tärkeä aihe. Haluamme tukea alan toimijoita ja teollisuutta Euroopassa. Kiitos edustaja Bilbao. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Monet kiitokset ministerille. Onnittelut puheenjohtajakaudesta Teillä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma ja siinä on todettu hyvin nämä ongelmat, mutta haluaisin esittää kysymyksen kahdesta prioriteetista, jotka ovat tärkeitä vain Euroopan unionille, vaan myös instituutille koko liikkuvuuspaketti, joka minun mielestäni on asia, joka on asia, jossa meillä on velvoite saada tuo päätös päätökseen, jonka kautta voitaisiin ratkaista niin monia ongelmia, jotka me tunnemme, ja olisi todellakin parempi kuin ei mitään. Ja sitten TNT, josta on puhuttu vuonna jo aikaa sitten, että ovat Euroopan tason prioriteetteja. On todettu, että paljon halutaan, mutta vähän saadaan aikaan. Mutta meidän pitäisi todellakin pyrkiä pitämään kiinni siitä, että puolustamme niitä hankkeita, joissa on eurooppalainen lisäarvo. Mitä tulee sitten tähän kellon aikakysymykseen, neuvosto ei tässä nyt tekemään yhtään mitään, mutta me täytyy, me haluamme, että ei tehdä mitään muutoksia enää, koska ei ole merkit, on tärkeää, että laki vaikuttaa kansalaisten terveyteen. Ja jos meillä on kansalaiset tärkeitä seuraavissa vaaleissa, tällainen kansalaisaloite, jossa erittäin suuri määrä kansalaisia tuki tätä asiaa, se merkitsee sitä, että meillä on velvollisuus antaa heille vastaus ja minä todellakin kehottaisin toimimaan tässä. Te puhuitte kommenteilla, jotka eivät ole kommentteja, jotka ovat kovinkaan paljon luottavaisia, mutta minä kuitenkin olen luottavainen, koska kokemukseni on se, että pienimmät maat saavat aikaan eniten tuloksia kiertävinä puheenjohtajina. Te olette osoitte osoittaa, että olette puheenjohtajavaltio, jossa on paljon naisia, koska naiset ovat niitä, jotka ovat takuu tulevaisuudelle. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos, edustaja Bilbao. Tapadel. Bună ziua, doamna ministru, bine ați venit. Hyvää päivää, arvo ministeri. Tervetuloa valiokuntaamme. Romanian puheenjohtajavaltiona täytyy nyt toimia sellaisessa tilanteessa, jossa meillä on paljon haasteita. Te esittelitte painopisteitä. Meidän täytyy käynnistää useissa aiheissa myös kolmikantaneuvotteluja. Useat ovat jo käynnistyneetkin ja Kollegat ovat nostaneet esille tärkeimmät aiheet. Minä haluaisin, että pohtisimme puheenjohtajavaltion näkymiä, ei niinkään Romanian näkymiä. Eli puheenjohtajavaltiohan puhuu kaikkien Euroopan unionin kansalaisten nimissä. Aivan niin kuin olette voinut todeta, Euroopan parlamentin jäsenet tukevat teitä, jotta todella pääsette tavoitteisiin esimerkiksi tässä TE-kysymyksessä ja reuna-alue kysymyksessä. Me haluamme todella integroidut markkinat, näin ollen integroidun verkoston on luotottava myös reuna-alueille. Varoja on nyt siirretty kohesiopolitiikasta verkkojen Eurooppa-välineeseen ja aivan niin kuin tiedämme, tieturvallisuus on yksi edessä olevista haasteistamme. Euroopan parlamentti haluaa taata hyvän lainsäädännön. Ja toivottavasti neuvosto sitten antaa oman panoksensa tähän rakennustyöhön, jotta, ener- jotta liikenneturvallisuus paranee ja uhreja olisi vähemmän. Ja vielä yksi ehdotus. Nyt puheenjohtajavaltion edustajina on paljon naisia. Haluaisin puhua hankkeesta Naiset liikenteestä, Women in Transport – Usein tämä ala on kovin miesvaltaista, eh, mutta Euroopan tasolla tilanne on muuttumassa, paradigma muuttuu ja tässä tarvitaan luonnollisesti myös komission tukea. Toivottavasti neuvostokin tukee meitä tässä. Kiitos edustaja Tarvadel. 8. maaliskuuta kansainvälisenä naistenpäivänä varmasti meillä on mahdollisuus osoittaa, että naiset ovat hyvin päteviä ja heitä on paljon myös liikennealalla. Ja nyt kun työskentelemme puheenjohtajavaltion johdolla, niin voimme nostaa tämän esille. On aivan yhteen sopivaa toimia liikennealalla ja äh, olla nainen ja olla vielä vastuuasemassa. Dank, Frau Vorsitzende. Herzlich. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa rouva ministeri. Minä istun täällä te puhuitte tärkeästä asiakirjasta liittyen liikenneturvallisuuteen. Huomenna aloitetaan kolmikanta neuvottelut. Te puhuitte myös painopistealueista. Tämä on minulle erittäin tärkeää, koska minä olen sosiaalidemokraattien esittelijä ja haluaisin laajentaa tätä käyttöaluetta. Minä tiedän, että on joitakin ongelmia neuvostossa. En kuitenkaan usko, toivon, että ongelmat eivät ole niin suuria, että emme pääse sopiun. Ja tämä pitäisi laajentaa laajemmaksi kuin Euroopan laajuiset verkot. No sitten mielestäni pitäisi keskittyä pyöräilijöihin, jalankulkijoihin, moottoripyörillä ajaviin. Heidät täytyisi huomioida. Sitten infrastruktuuri, sitä täytyy parantaa auttaa eh, esimerkiksi autotilman kuljettajia ja sitten tästä täytyy ottaa huomioon muun muassa tiemerkinnät ja liikennemerkit. Toivon, että kolmikantaneuvottelussa onnistutaan, että pääsemme tavoitteeseemme, koska tavoite hän on, että vuoteen 2050 mennessä ei olisi lainkaan onnettomuuksia teillä tai ei kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Kiitoksia ja paljon menestystä. Merci beaucoup. Kiitos. Edustaja Anderson, olkaa hyvä. Thank you. Well, just to say... Kiitos. Haluaisin vain sanoa, että on loistavaa nähdä teidät täällä tänään ja tuen kovasti ehdotuksia, joita te hahmottelitte, samoin kuin prioriteettejanne. Haluaisin korostaa kahta asiaa, pari asiaa. Mitä tulee tähän vuokratusen ajoneuvoihin, olen siinä yksi varjoesittelijä. Se on asia, jolla on ollut hyvin hankala tausta käsittelyhistoria. Tässä valiokunnassa olet varmasti tietoinen ja äänestykset ne täysistunnossa olivat aika tiukkoja ja eräitä tar- muutoksia hyväksyttiin. Minusta olisi hyvä katsoa tämä kokonaisuutena uudestaan ja hyvin tarkkaan katsoa tarkistuksia, jotka olivat täysistunnossa viime viikolla, koska ne eivät kaikki olleet radikaalia, sosiaalisia, niin kuin jotkut kansanpuolueissa kenties sanoisivat. Jotkut niistä olivat hyvinkin järkeviä ja jossa oli kysymys vain siitä, että lainsäädäntö pantaisiin asianmukaisesti toimeen. Joten neuvosto, joka vielä oli tehnyt lopullista ratkaisua kannastaan, toivottavasti katsoo tätä hyvin huolellisesti. Mitä tulee sitten rautatiematkustajien oikeuksiin, varmaankin tiedätte, että tämä on ollut suuri voitto Euroopan parlamentille siinä, että hyvin kunnianhimoinen, hyvin harkittu esitys saatiin aikaan kuluttajajärjestöt Euroopan tasolla ovat hyvin voimakkaasti tukeneet sitä ja, ja vetovat Romaniaan puheenjohtajavaltiona, että se etenisi asiassa mahdollisimman pikaisesti. Ja olen iloinen, että edustaja Meissner myös viittasi tähän. Joten se, että jos katsotaan hyvin tarkkaan tätä asiaa, niin ei ole mitään perustelua sille, että olisi jokin erityisen vaikea tilanne force majeure, jolla sitten perusteltaisiin ongelmia liikenteen sektorilla niin, että viime kädessä äh, viulut maksaisivat kuluttajat. On tärkeää, että saamme aikaan selkeän viestin, joka liittyy siitä, että äh, hukataan äh, jatkoyhteyksiä ja vastaavaa. Autetaan ihmisiä, jotka menettävät jatkoyhteytensä. Ja minä toivon, että voimme harjoittaa yhteistyötä ja saada tämän asian vietyä päätökseen. Kiitos. Edustaja Krapini, te olette viimeisenä puhujana tällä kerroksella. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää kollegoita, jotka ovat esittäneet kysymyksiä äh, rouva ministerille. Hänen äh, hyvin perusteellinen, tiivis esityksensä oli kyllä minun mieleeni. Ei sen takia, että olen romanialainen, vaan sen takia, että Tunnen hyvin nykyhallituksen toiminnan ja sen ministeritiimin toimintamahdollisuudet. Se varmasti ottaa huomioon kaikki kollegoiden tekemät ehdotukset. Ei pidä kuitenkaan haaveilla. Täytyy ymmärtää se, että Romanian kausi on paljon lyhyempi kuin muiden. Aika on kortilla Haluaisin esittää kuitenkin aivan konkreettisen kysymyksen liittyen raideliikenteeseen. Tiedän, että Romaniassa raideliikenteessä on yksi kaikista vilkkaimmin liikennöityjä verkostoja. Kuitenkin uudistuksia tällä hetkellä tarvitaan kovasti. Ajattelen tässä Romania puheenjohtajavaltiona. Kausi on kovin lyhyt. Olisiko mahdollista korostaa raideliikennekysymyksiä vielä enemmän ja TNT-verkkoja sekä liikenneyhteyksiä? No sitten liikenteen vaikutus matkailualaan. Siitäkin me olemme keskustelleet. Vaikkakin liikenne sujuisi hyvin, niin välttämättä kaikki ei kuitenkaan ole aivan kunnossa matkailualalla. Kiitos. Rouva ministeri, kuulitte nyt melkoisen kirjon kysymyksiä erilaisilta aihealueilta. Aivan niin kuin totesitte, niitä on kyllä nyt roppakaupalla. Voitte nyt vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, euh, madame euh, president. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää teitä kaikista esittämistänne kysymyksistä, jotka on osoitettu puheenjohtajavaltiolle. Haluaisin voida todeta teille, että yhdessä haluamme konsolidoida Euroopan rakennushanketta niin, että kaikki Euroopan unionin kansalaiset voisivat tästä hyötyä. Te korostitte sitä, mitä meidän täytyy yhdessä saada aikaiseksi, jotta voimme suojella kansalaisia ja myös lisätä talouden kilpailukykyä EU:ssa ja keskittyä kestävään liikkuvuuteen, liikenneyhteyksiin ja kaikkiin muihin politiikan aloihin, jotka johtavat siihen, että todella saamme tuloksia aikaan. Tätä kautta voimme varmistaa, että talouskasvu, kilpailukyky ja myös Euroopan unionin kansalaisten suoja toteutuvat. Kiitos kaikista näistä kysymyksistä. Aivan niin kuin jo alkuun totesin, puheenjohtaja, valtio toimii kaudellaan realistisesti, vaikkakin kunnianhimoisesti realistisesti sen takia, että kautemme on kovin lyhyt. Teidän mandaattienne päättyy kahden ja puolen kuukauden kuluttua. Me totta kai otimme jo huomioon tämän tilanteen ja haluaisimme kaikista tärkeimmät aiheet saattaa päätökseen maaliskuun puoleen väliin mennessä. Oikeastaan kaikissa puheenvuoroissa jäsenet keskittyivät juuri näihin prioriteettiaiheisiin. Van de Kamp, meillähän on etenemissuunnitelma. Kiitos teidän sanoistanne liittyen puheenjohtajakauteemme. Kyllä, meillä on tämä etenemissuunnitelma valmiina ja siinä on mukana nämä seitsemän tärkeintä aihealuetta. Kunhan mandaatti on valmiina, niin viemme ne päätökseen. Luonnollisesti otamme huomioon sen, mikä on poliittinen yleisempi konteksti, kun ajattelemme lähestyviä Euroopan unionin Euroopan parlamentin vaaleja. Haluamme kuitenkin, että kaikki nämä aiheet saadaan valmiiksi. No sitten liikkuvuuspaketti. Olen seurannut seurattu sitä, mitä Euroopan parlamentissa on tapahtunut. Te olette välittäneet vankan viestin. Me neuvostossa olemme valmiina. Me olemme saaneet Itävallalta, edelliseltä puheenjohtajavaltiolta, mandaatin ja olemme valmiit käynnistämään kolmikantaneuvottelut. Tietysti haluamme tietää, keskitytäänkö neuvotteluissa koko pakettiin vai voimmeko toimia joustavammin niin, että voidaan mennä kolmikantaan jo vaikkapa vain yhden aihealueen kanssa, jonka parlamentti on saanut hyväksytyksi. Me olemme siis joustavia ja haluamme käynnistää kolmikantaneuvottelut kanssanne. Sitten Länsi Balkanin kysymykset. Romanialle nämä kysymykset ovat prioriteettikysymyksiä. Me haluamme edistää kaikkia hankkeita ja aloitteita, jotka myötävaikuttavat liikennesektorin vakauteen Länsi-Balkanin alueella, jotta saamme sopimukset kuntoon. Ja tietysti meidän täytyy edistää myös naapuruuspolitiikkaa, jotta tämä kaikki toteutuu. Kiitos edustaja Ertuk teidän viesteistänne sitten te verkot ovat hyvin tärkeitä meille. Aihe on tärkeä, koska tätä kautta voimme varmistaa Euroopan unionin yhteenkytkenet ja yhteydet. Liikenneyhteydet ovat tärkeitä kansalaisten turvallisuuden kannalta. ja tietysti seuraamme aiheen etenemistä. Päätavoitteenamme on se, että yhdessä teidän kanssanne voimme identifioida ne ratkaisut, jonka avulla liikkuvuuteen liittyvät kysymykset voidaan ratkaista. Me tuemme myös muita aloitteita, joilla pyritään infrastruktuurien suhteen vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Related to the mobility again. Edelleen liikkuvuudesta. Puheenjohtajavaltion tarkoituksena on toimia niin, että yhdessä parlamentin kanssa löytäisimme ratkaisut ja tarvittavat kompromissit niin, että sisämarkkinat voisivat toimia entistä paremmin. Näin työntekijöiden olosuhteet paranisivat ja myös tieturvallisuus paranisi. Valvonnan niin ikään tulisi toimia paremmin ja syrjimättömyys tulisi taata. Haluamme vähentää byrokratiaa ja niitä taakkoja, jotka nyt kohdistuvat yrityksiin. Edustaja Marinesku niin ikään nosti esille liikkuvuusaiheen. Minä olen nyt edessänne puheenjohtajavaltion edustajana. Edustan nyt Romaniaa puheenjohtajamaana ja kun kyse on liikenneministerin neuvoston äänestyksestä ja sen tuloksesta, niin tässä nyt voisin puhua tilapäisenä liikenneministerinä Romaniassa. Eli en puhu puheenjohtajavaltion nimissä juuri nyt, vaan puhun tilapäisenä liikenneministerinä. Eli miksi me äänestimme tyhjää tuossa äänestyksessä? Lopullinen teksti ei vastannut Romanian tavoitteita. Romanian äänestyskäytöksellä ei ollut vaikutusta siihen, mikä sitten tuli hyväksytyksi yleisenä kantana. Eikä tämä vaikuta myöskään Romanian puheenjohtajavaltiona. Eli nyt tämä oli siis liikenneministerin vastaus, kommentti. En kommentoinut asiaa puheenjohtajavaltion edustajana, arvoisa edustaja Marinesku. No sitten edustaja Ajuton ja toisaalta edustaja Kramerin esille nostavat kysymykset. Kyse on tavaraliikenteestä ja yhdistelmäkuljetuksista. Tällä ehdotuksella voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tämähän on myös puheenjohtajavaltion tavoitteissa mukana. Olemme tietoisia siitä, miten tärkeä tämä ehdotus on Euroopan tasolla koko liikennesektorille. Tämä on edelleenkin prioriteettiaihe ja toivottavasti saamme aikaiseksi tasapainoisen sopimuksen neuvotteluissa parlamentin kanssa äh, seuraavien kahden kuukauden aikana. No sitten talviaika, kesäaika – kellon siirtely, ajan siirtely. Totesin neuvoston kannan ja mikä se on. Jäsenvaltiot tarvitsevat lisäaikaa, jotta ne voivat kuulla naapureitaan, naapurivaltioitaan, järjestää yhteisiä kuulemisia. Tehän tiedätte, että kellonajan siirto, ennen kaikkea silloin kun siirrytään kesäaikaan, vaikuttaa huomattavalla tavalla myös talouden toimijoiden rytmitykseen ja myös kansalaisten elämään. Edustaja Andersson, te puolestanne puhuitte vuokratuista ajoneuvoista. Parlamenttihan on valmis käynnistämään neuvottelut neuvoston kanssa ja Romania valtiona tekee kaiken mahdollisen, jotta toiminta todella järjestetään niin, että voimme saada yhteisen kannan neuvostosta tässä aiheessa ja neuvottelut sitten parlamentin kanssa voisivat käynnistyä. Me olemme jo tunnistaneet, identifioineet tiettyjä päivämääriä, arvioita sille, milloin kolmikanta voisi käynnistyä. Luonnollisesti teemme kaikkemme, jotta meidän kaudellamme aihe vielä saadaan päätökseen, tai ainakin niin, että edistystä huomattavalla tavalla saataisiin. Edustaja Andersson mainitsi myös matkustajien oikeudet. Tästä aiheestahan on jo keskusteltu, niin kuin tiedätte, kolmella eri puheenjohtajakaudella ja kolme edistyskertomustakin on saatu. Sitten täytyy huomioida vielä kaikki nämä äh, viivästykset, jotka ovat syntyneet äh, Brexitin takia. Me kaikki haluaisimme säätelykehykset, jotka olisivat selkeät. Me kaikki olemme vuorollamme matkustajia. Me tarvitsemme selkeitä, yksinkertaisia sääntöjä, joita on helppo myös käytännössä noudattaa ja haluamme yhden tahon, joka vastaa näiden äh, sääntöjen noudattamisesta. Romania puheenjohtajavaltiona odottaa kovasti komission tutkimuksen tuloksia. Ja tämän jälkeen sitten tässä aiheessa pääsemme eteenpäin. Nythän komissio tarvitsee vielä aikaa, jotta tutkimus siellä saadaan valmiiksi. Ja sitten edustaja Liberatskin esittämä kysymys. Aivan pieni hetki. Ei vaan edustaja Krapinin kysymys. Se liittyy raideliikenteeseen ja matkustajien oikeuksiin. Euroopan parlamentillahan on jo ensimmäisen käsittelyn kanta. Ja Romania puheenjohtajavaltiona jatkaa vielä työtänsä, koska meidän täytyy käydä yksityiskohtaisia keskusteluja teknisistä kysymyksistä, eli me tarvitsemme kyllä tähän aikaa. Romania puheenjohtajavaltiona toivoo saavansa aikaan edistystä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 kasvuun, enkä tietenkään unohda matkailua. Matkailualaa, joka todella kehittyy kovaa vauhtia Euroopan unionissa ja kaikissa jäsenvaltioissa. Kun puhumme Tonavasta tai muista liikenneinfrastruktuurin osista, niin me tiedämme, että kun infrastruktuurista huolehditaan, niin sitten saadaan myönteisiä tuloksia myös muilla talouden aloilla – ja tästä syystä me emme unohda matkailun edistämisen merkitystä. Tämä pätee myös kansainväliseen toimintaan. Jäsenvaltioiden hy- hyvät puolet, ikään kuin valttikortit, joita niillä on käytössänsä, täytyy luonnollisesti nostaa esille. Tämä koituu yhteiseksi hyväksi. Me siis tuemme kaikkia niitä hankkeita, jotka nostavat esille, arvostavat äh, meidän yhteistä hyväämme ja tuemme niitä hankkeita, joilla pyritään kehittämään infrastruktuuria ja matkailualaa. Tämä on minulle äärimmäisen tärkeä aihe. Ja sitten vielä vastaus Eurovinjettikysymykseen. kysymykseen puheenjohtajakautemme jälkimmäisellä puoliskolla Euroopan parlamentin toiminta on sitten jo keskeytynyt ja me käsittelemme tätä direktiiviluonnosta. Me haluaisimme saada aikaan edistystä, jotta sopimus sitten olisi mahdollinen. Luvallanne haluaisin puhua vielä hieman lisää raideliikenteestä ja Tässähän nostettiin esille Romanian liittyvä ongelmakohta. Puhun myös Romanian hallituksen edustajana. Ei ole niin, että me haluaisimme kilometritolkulla raideinfrastruktuuria ottaa pois käytöstä, vaan haluamme nähdä koko raideverkoston kokonaisuutena. Toteutamme tutkimuksen, jonka perusteella sitten päätämme, mihin toimiin ryhdytään. Komissio on kuitenkin hyväksynyt suurhankkeen Eh, Romanian tapauksessa. Eli täytyisi siis rakentaa raiteita noin miljardin euron arvosta. Ja voin taata teille, että raideinfrastruktuuri tietenkin on vähemmän saastuttava eh, liikennemuoto ja näin ollen eh, se on hyvinkin paljon tuettava infrastruktuuri myös Romaniassa. Ja sitten vielä kommentti liikenne turvallisuudesta. Ajuto ja Tabardel nostivat aiheen esille. Tieturvallisuus on etusijalla kaudellamme. Me jatkamme niitä ponnisteluja, joita Itävalta puheenjohtajakaudellaan jo käynnisti lainsäädäntöhankkeiden tasolla. Me teemme kaiken mahdollisen, jotta saamme aikaiseksi sopimuksen parlamentin kanssa ja jotta mutta vielä kaudellamme nämä aiheet voidaan saattaa päätökseen. Kolme kolmikanta neuvottelua on tiedossa. Ensimmäinen kokous on jo huomenna ohjelmassa. Me haluamme hyvin realistisesti saada ratkaistuksi tämän näkemyseron ja sen etäisyyden, joka nyt vallitsee teidän kantanne ja toisaalta neuvoston kannan välillä. Meillä on esimerkiksi liikenteen ohjaukseen liittyviä kysymyksiä. Romania puheenjohtajavaltiona tekee aivan varmasti kaikkensa, jotta tehokkaalla tavalla saamme eteenpäin kaikkia tämän hyvin tärkeän alan tärkeimpiä hankkeita. Kiitos. Merci beaucoup, Madame la Kiitos, arvoisa ministeri meillä varmasti on säännöllisesti mahdollisuus tavata teitä kolmikantaneuvotteluissa ja myös eh, epävirallisemmissakin tapaamisissa ministerien kanssa. Niin kuin sanoitte, liikennesektori on todellakin hyvin tärkeä ala ennenkin, ennen kaikkea nyt kun vaalit, Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät. Eli täytyy osoittaa, että tällä kaudella pääsemme vielä aiheessa eteenpäin. Kiitoksia teille ja mielellämme tapaamme teidät äh, uudelleenkin jatkossa. Liikennevaliokunta avaa teille kyllä äh, ovensa ja käsivartensa ja vastaanottaa teidät kautenne aikana vielä uudemmankin kerran. Kiitoksia teille ja tapaamisiin. Merci beaucoup. J'espère que bien. Très bien, très bien, très bien.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 me. Mes chers collègues, <coughs> le dernier point. Hyvät kollegat, viimeisin, viimeinen aihe. Komission alustus delegoiduista asetuksesta – Kyse on avoimen luokan miehittämättömien ilmailusten käytöstä. Edustaja Marinesku ei ole paikalla, eikä myöskään komission vastuuhenkilö ole paikalla. Ja tästä syystä tämä kohta lykätään seuraavaan kokoukseemme 29. tammikuuta, eli siis ensi viikolle lykkäämme aiheen ja toivotan teille kaikille mukavaa iltapäivää. Edustaja Wim van de Kamp, aivan nopeasti. Dank u zeer. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä joustavuudesta. Tässä on todellakin aikatauluongelma herra Marineskulla. Voisiko komissio lähettää viimeiset säädöstekstit liittyen delegoituihin ja toimeenpanosäädöksiin ja liitteet meille niin, että seuraavana tiistaina voisimme niistä keskustella. Minä tiedän, että herra Marinesku pystyy lukemaan aivan valtavan, valtavan nopeasti. Hän on sen todistanut liikkuvuuspaketin kohdalla. Eli tämä nyt on viides asiakirja, joka koskee näiden sääntöjen harmonisointia. Ja ehkä te voisitte nyt sitten lähettää nämä terveiset komissiolle. Aivan edustaja Wim van de Kamp sihteeristö lähettää iltapäivällä kirjeen Euroopan komissiolle, jotta saamme kaikki tarvittavat asiakirjat ja asiasta keskustellaan 29. päivä. Kokous päättyy.